Meine... Hyvät naiset ja herrat, saan toivottaa teidät sydämisesti tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin meidän puolen päivän konferenssiimme, joka käsittelee pitkän tähtäyksen investointeja. Ennen kuin siirryn itse estyslistaan, Haluaisin vielä kerran ilmaista sen, minkä varmasti voimme teidän kaikkien nimissä, että olemme kaikki syvästi järkyttyneitä siitä, mitä Japanissa tapahtuu parhaillaan. Kauhistuttavat uutiset eivät lopu, ja kun kuvittelemme, että pahin on jo ohitse, saamme kuulla lisää uutisia, joista ymmärrämme, että onnettomalla kehityksellä ei ole vielä loppua nähtävissä meidän kaikkien osanottujen osoitukseksi pyytää sitä kaikki nousimme istu, seisomaan ja viettäisimme hiljaisen hetken. Vielen Dank, dass Sie sich erhoben haben. Kiitos siitä, että nousitte seisomaan. Niin, tänään haluan aluksi toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat. Ei ole komikaan usein tilaisuutta täällä Brysselissä tavata kansallisen parlamenttien edustajat, toivotan tervetulleeksi. Olemme iloisia siitä, että olette noudattaneet kutsuamme. 18 maata on täällä edustettuna parlamenttiensa kautta osin jopa kahden kamarin taholta. Olen iloinen siitä, että olette kommentoineet sitä kysymyslistä, jonka lähetimme teille puolivälin mietintömme muodossa. Tiedätte, että kriisivaliokunta on tehnyt työtä yli vuoden ajan. Valiokunta muodostettiin vuoden 2009 lopussa ja se käsitteli työkautensa ensimmäisessä, ensimmäisessä vaiheessa kriisin syitä ja pyrki tekemään suosituksia toimenpiteistä, joita pitäisi kehittää. En halua nyt tarttua näihin yksityiskohtaisemmin, mutta haluan tarttua tärkeimpiin lyhyesti. Ensinnäkin saatamme selkeästi todeta, että Euroopan unioni on hyvin kriittisen virstanpylvään kohdalla, ja jos me emme nyt valitse oikeaa tietä tulevina vuosina, on vaara siitä, että emme pysty edes puolustamaan tilannetta, joka oli ennen kriisiä, vaan mahdollisesti olemme palaamassa takaisinpäin. Toiseksi saatoimme todeta, että Euroopan unionin täytyy ennen kaikkea kansainvälisillä foorumeilla Maailmanpankissa tai G20 puitteissa tai YK puitteissa täytyy pyrkiä puhumaan yhdellä äänellä ennen kaikkea yhden edustajan kautta, ja tämä merkitsee kolmanneksi sitä, että tarvitsemme voimakkaan komission ja voimakkaan komission jäsenen, joka on vastuussa näistä asioista. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä tällä hetkellä näemme, jossa tehdään sopimuksia valtioiden välillä, kriittisiä ratkaisuja ja usein Euroopan parlamentin ohitse ja kansalliset parlamentit, joita te edustatte, nekin usein vain jälkikäteen saavat kuulla asiasta, niiltä pyydät jälkikäteen suostumusta. Olemme todeta, että on ratkaisevan tärkeää, että Eurooppa pyrkii säilyttämään asemansa kansainvälisessä kilpailussa ja tälle on edellytys se, että saadaan mitä nykyaikaisen infrastruktuuri ja se on mahdollista vain, jos harjoitamme yhteistyötä rajat ylittävällä tavalla ja teemme sen, mitä yksittäisvaltiot eivät itse voi enää tehdä. Tämä koskee sellaisia alueita kuin energiasektori tai digitaalinen Eurooppa tai logistiikka, liikennesektori ja monia muita. Ja nämä infrastruktuuriinvestoinnit voivat olla sellaisia, että ne voitaisiin rahoittaa eurojoukkovelkakirjoilla. Herra Maistaat tulee varmastikin sanomaan tästä jotakin myöhemmin tänään. Olemme myöskin todenneet, että meidän täytyy onnistua saada keskisuuret yritykset, jotka ovat Euroopan talouden selkäranka, kehitettyä niin pitkälle, että se voi säilyä selkärankana. Ja tässä ei riitä se, että ilmaistaan aikomuksia, tässä täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin. Hyvät naiset ja herrat, tänään meillä on tietyssä määrin huippukohta vuoropuhelussa, jota me kriisivaliokunnan jäsenet, kansallisen parlamentin jäsenen kanssa olemme pyrkineet saamaan aikaan jo erinäisen kuukausien ajan, ja siksi olenkin erityisen iloinen siitä, että niin monet kansallisten parlamenttien edustajat ovat täällä tänään. Sen lisäksi me itse olemme pyrkineet paikan päällä saada välittömän vaikutelman tilanteista vuoropuhelussa parlamentin edustajien, hallitusten edustajien, työmarkkinajärjestöjen ja kansallispank- kansallisten pankkien edustajien kanssa. Sekin tasavallassa olimme 6. maaliskuuta, olimme käyneet Portugalissa, Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kävimme Berliinissä ja ensi viikolla maanantaina ja tiistaina olemme Ateenassa, jotta voimme paikan päällä nähdä, mikä on Kreikan kehityksen tilanne. Tämän päivän konferenssissa on kaksi osaa. Ensimmäisessä vaiheessa on kysymys siitä, että tarkastellaan välttämätöntä pitkän aikavälin, välttämättömiä pitkän aikavälin investointia, jotta saadaan työpaikkoja ja kasvua. Tiedämme, että työpaikkoja ja kasvua ei voida varmistaa, jos emme selviä kriisistä. Ja yksi asia varmastikaan ei toteudu, nimittäin velkatason alentaminen, ja se on tärkeä asia. Toinen osa tulee käsittelemään sitä, mitä on tehtävä, jotta voidaan varmistaa se, että strateginen suunta, joka Euro, EUlla on, joka kulkee otsikolla Eurooppa 2020, että tämän suunnan tavoitteet voidaan saavuttaa. Ensimmäinen yritys, niin sanottu Lissabonin strategia, jolla oli, jonka piti viime vuoteen mennessä tehdä Euroopasta nopeammin kasvavan tietoon pohjautuvan markkina-alueen maailmassa, ei onnistunut. Tämä ei saa tapahtua uudestaan. Ensimmäisen osan osalta avainpuhuja, pääpuhuja on henkilö, joka istuu nyt minun vasemmalla puolellani, Thomas Milo, joka on Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääjohtaja. Hän on sitä vuodesta 2008, siis jo kahden ja puolen vuoden ajan. Ja viimeisten kahden puolen vuoden aikana hän on kehittänyt pankkia dynaamisesti eteenpäin, ohjannut sen vakaasti kriisin lävitse ja omalla taidollaan on varmistanut sen, että tänään se volyymi, jonka pankki on saavuttanut luototuksessa, on korkeimmalla tasolla pankin historiassa yli 9 biljoonaa euroa. Ennen kuin herra Miro otti tämän tehtävän hoitaakseen, hän oli valtiovarainministerissä valtiosihteerinä Berliinissä ja varmastikin tästä on ollut hyötyä hänen nykyisessä tehtävässään, että hän ei ole pelkästään ollut karjäärivirkamies, vaan lukuisia vuosia myös yksityistalouden tehtävissä. Odotamme mielenkiinnolla hänen alustustaan ja ehkä hallinnollisesti voin sanoa, että sen jälkeen me saamme sitten puheenvuoroja ensin Troikan mailta. Te tiedätte, että edellinen puheenjohtajamaa, nykyinen puheenjohtajamaa, entinen oli Belgia, nykyinen on Unkari ja seuraava on Puola. Että nämä muodostavat Troikan ja näillä on yhteinen 18 kuukauden työohjelma. Ja näiden kolmen valtion parlamentin edustajia pyydämme ensiksi käyttämään puheenvuorot ja sitten tulevat kansallisen parlamenttien puhujat. Ja siitä, miten paljon aikaa on käytettävissä, tulen sanomaan jotakin. Mutta ensin puheenvuoro on teillä, herra Niiro. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos oikein paljon siitä, että olette kutsuneet minut tänne paikalle näistä ystävällistä esittelysanoista. On todellinen etuoikeus nyt keskustella teidän kanssanne. Te edustatte Euroopan kansalaisia Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. On hienoa, että tänne on samanaikaisesti kutsuttu paikalle kollegani presidentti Maistat hänen kanssaan oli juuri allekirjoittanut laajan yhteistyösopimuksen, jossa on mukana myös komissio kolmantena osapuolena. Hyvä puheenjohtaja, on myös hienoa, että meidän yhteinen aikamme käytetään siihen, että mietitään suurinta haastetta, mikä meillä on edessämme, eli miten me voimme elvyttää reaalitaloutta, joka voi sillä tavoin viedä eteenpäin kestävää kehitystä. Kuten tiedätte, Euroopan talous sen kasvu alkoi uudelleen viime vuonna ja noin 1,8 prosentin verran tuotos lisääntyi 2010. Tästä huolimatta on vielä paljon epävarmuustekijöitä. Euroalueen vahvistusponnistelut jatkuvat. Suurin osa Länsi-Euroopan maista on tilanteessa, jossa on suuria verohaasteita edessä ja samanaikaisesti keskisessä ja Itä-Euroopassa kasvu on hyvin pitkälle ulkoisten tekijöiden määrämää. Eli sen määrämä, miten kehittyneemmät taloudet edistyvät ja miten tavarahinnat kehittyvät. On kuitenkin olemassa syvempikin syy huoleen, eli se epämieltävä tunne, että moni heikkous, joka kriisin myötä kävi ilmi, ei ole vielä saanut oikaisua osakseen. Tämä ei ollut tietysti mahdollista kriisin ollessa vahvimmillaan, mutta se on kuitenkin tärkeää, että voidaan saada aikaiseksi vahva kasvumalli seuraavana vuosina. Minusta tässä on kolme erityisen tärkeää aluetta. Ensinnäkin reaalitalouden vahvistaminen. Euroopan on elvytettävä pitkä perinteensä, eli valmistava teollisuutta on elvytettävä uudelleen. Meidän taloutemme ei voi perustua ainoastaan rahoitusalaan, rakentamiseen ja palveluihin. Euroopan olisi kehitettävä teknologista osaamistaan ja olisi sijoitettava siihen, että ihmiset koulutetaan osaavaksi työvoimaksi ja tavoitteena pitäisi olla korkean kilpailukyvyn omaama, omaava keskitaso, joka voi sitten olla tärkeässä asemassa työpaikkojen luomisessa. Tähän tarvitaan maan sisäisiä muutoksia kussakin maassa ja lisäponnistuksia Euroopan ja kansainvälisellä tasolla. Moni itäinen EU-jäsenvaltio ei ole vielä vienyt loppuun kaikkia uudistuksia, mukaan lukien yksityistämistä ja liikeympäristön parannuksia on tekemättä. Ne voivat edistää ja antaa lisää pontta yksityisen sektorin kasvulle, mutta moni näistä seikoista koskee myös Länsi-Euroopan joitain maita. Tämän lisäksi sisä markkinoita on kehitettävä lisää, jotta voidaan käyttää hyväksi maiden suhteelliset edut, kun taloudellinen integraatio edistyy. Tässä on vielä joitain esteitä olemassa, joita ei ehkä aina ole niin helppo havaita. Tästä kolme esimerkkiä. Palveludirektiivi sulkee yhä pois tiettyjä aloja, jotka voisivat kuitenkin hyötyä siitä, että olisi lisää kilpailua ja valinnan varaa säännellyn toiminnan puitteissa. Eli tässä ollaan todella vielä aika kaukana todellista yhteydesmarkkinoista. Toisaalta vastavuoroinen tunnustaminen tutkinnoille, myös ammatillisille tutkinnoille, tästä ollaan kaukana. Tämä vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta ja kolmanneksi Itä-Euroopassa liike elämällä on vielä matkaa EU-normien noudattamisen suhteen ja joskus myös viranomaisilla. Jos annetaan oikeanlaisia kannustimia, jos käytetään innovoivaa verojärjestelmää, joka palkitsee eh, työn käyttämisestä ja rankaisee ympäristön saastuttamisesta, niin voitaisiin edistää kehittynyttä teknologiaa toisellakin tavalla. Ja sitten toiseksi rahoitusalan uudelleen määrittely. Yksi seuraus kriisistä tulemaan se, että on uusia säädöksiä ja valvontaa tälle alalle. Basel 3 lisää pääoma vaatimuksia ja tarkoituksena on ryhtyä toimiin silloin, kun riskeerataan riikaa. Nämä ovat hyviä askelia. Itä-Euroopassa rahoitusjärjestelmien vahvistaminen tarkoittaa myös sitä, että on otettava opiksi siitä, mitä tapahtui, kun laina otettiin ulkomaan valuutassa. On hyvin oleellista joko kunnolla panna täytäntöön kaikki tarvittavat uudistukset, jotta voidaan päästä mukaan euroalueeseen tai sitten niille, jotka eivät halua tai pysty pääsemään euroalueelle mukaan. Siellä pitäisi kehittää paikallisia valtamarkkinoita ja omassa valuutassa tapahtuvaa lainan antoa. Samanaikaisesti on varmistettava se, että rahoitussektorista tulee taas reaalitalouden palvelija, se ei saa olla riittoinen tai tavoite itsessään. Liian suuri joutoksen vararikkoon arvoitus, siihen ei ole vielä löytynyt ratkaisua. markkinat ovat kasvaneet aivan suhteettoman suuriksi. On olemassa paljon epätasapainoa, joka taas lisääntyy. Tarvitaan paljon rajat ylittävää valvontaa, jotta järjestelmä voi olla kestävä ja jotta voidaan varmistaa, että reaalitalous ja sen yritykset saavat rahoitusta käyttöönsä. Ja sitten kolmanneksi vihertävä talous, kun nyt päästään kriisistä, tarvitaan uusia innovoivia tuotteita, edessä on nyt se haaste, että voidaan päästä uudenlaiseen tuotantoon ja kulutukseen, joka ei ole haaskaava. Talouskriisi on saanut tämän keskustelun jäämään taka-alalle, mutta ilmastonmuutoshaaste on yhä ratkaisematta kun katsotaan EBRDn alueen eri maita. Tämä ei ole mikään nollasumma peli. Kun otetaan käyttöön uutta tekniikkaa, niin se maksaa rahaa, mutta usein kun tästä tulee tuottavuuden lisääntymistä, niin siitä on enemmän etua kuin mitä se maksaa. Jos Itä-Euroopassa ei tähän haasteeseen tartuta, niin se ei ainoastaan epäonnistu ilmaston muutoksen vastaisessa taistelussa, vaan siitä myös haittaa sen kilpailukyvylle. On selvää, että tällainen kasvustrategiasta varten tarvitaan suuria investointeja ja avainkysymys on, mistä rahat tähän nyt kun on pitkään jatkuvaa niukkuutta. Ehkä EBRDn kokemuksesta voisi olla apua osvitana. Se, mitä me jälleenrakennus- ja kehityspankissa teemme, on, että otamme ja mobilisoimme yksityisen sektorin varoja hyvin monella alalla. EBRD on antanut tukea Volkswagenille, kun se ensimmäistä kertaa on lähtenyt tuottamaan autoja Venäjällä, mutta olemme myös antaneet Barlenkin kaltaiselle puolalaiselle yrityksille, joka valmistaa lattia, lautoja ja pelletti, joka kasvaa nopeasti. Olemme mahdollistaneet sille laajentumisen Ukrainaan. Miksi me sitten kiinnostamme investointeja? No meillä on vara, varoja ja olemme valmiita antamaan niitä. Emme lähde kilpailemaan yksityisten velanantajan kanssa, vaan silloin kun muita mahdollisuuksia ei ole tarjolla. Me otamme myös riskiä ja työskentelimme näin yhdessä kaupallisten kumppanimme kanssa. Meillä on olemassa paljon kokemusta hyvästä rahanhoidosta, vastuullisesta riskinotosta ja konservatiivista taloudenpidosta näistä on me ollut meille hyvää kokemusta. Me investoimme vasta sen jälkeen, kun riskit on kunnolla analysoitu. Me otamme riskiä vastuuntuntoisesti ainoastaan silloin, kun seurauksena on varmasti työpaikkojen lisääntyminen ja kasvun lisääntyminen. Tämä on mahdollistanut sen, että talouskriisissä on pystytty nopeasti toimimaan. Meillä on edessämme uusia haasteita Egyptissä ja ehkä muualla Pohjois-Afrikassa, jos osakkaamme haluavat, että tähän ryhdytään. No en nyt tässä yritä sanoa, että tällaisen julkisen instituution, jolla on AAA-luokitus ja jonka omistaa 61 hallitusta ja EU ja Euroopan investointipankki voi olla mikään malli koko rahoitusalalle. Mutta jos katsotaan EBRDn lähestymistapaa taloiseen kehitykseen, niin tämä voi antaa yleisemmin oppia. Ja se voi olla ihan oleellinen viesti hallituksille ja muille, jotka pyrkivät julkisen politiikan tavoitteisiin. Tästä voidaan oppia, että vaikka julkisia resursseja olisi niukasti, niin niiden lisäksi voidaan ottaa käyttöön yksityisiä varoja, jotta voidaan päästä julkisen politiikan astettuihin tavoitteisiin. Ajatus on, että annetaan kimmokkeita yksityiselle sektorille tulla mukaan sellaisen toimintaan, josta on hyötyä taloudelle kokonaisuudessaan. Tästä on hyötyä kahdellakin tavalla. Ensinnäkin se voi auttaa valtion kukkaroa. EBRDssä me pyrimme edistämään julkisia poliittisia tavoitteita ja samalla kuitenkin teemme tuotoa viime vuonna 1,4 miljardia. Mutta vielä tärkeämpää on, että EBRDn lähestymistapa taloudelliseen kehitykseen lähtee liikkeelle siitä, että on parempi ottaa yksityisen sektorin luovuus mukaan, kun etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla voidaan päästä julkisen talouden julkisen politiikan tavoitteisiin sen sijaan, että julkinen sektori velkaan tekisi tätä siis yksin tai yksityistä sektoria vastaan. Tähän tarvitaan vielä jonkun verran julkisiakin varoja, mutta niitä käytetään hyvin harkitusti. Eli meillä on nyt noin 13 miljardia euroa pääomaa käytössä kaiken kaikkiaan 5 miljardia julkiselta alalta. Eli yksityistyö, yhteistyömme yksityisen alan kanssa on sellaista, mitä kehityspankki vain voi tehdä. Tämä koskee erityisesti yhteisrahoitusta yksityisen sektorin kumppanien kanssa ja sijoitetaan myös yksityisten yksityisen sektorin hankkeisiin, mutta minusta tämä yleisperiaate ei päde ainoastaan siihen, mitä me teemme, vaan paljon laajemmin. Hallituksilla on suoria poliittisia vipuja, joilla voidaan edistää yksityisen sektorin tuottavuutta käyttämällä veroa välineitä ja sääntelyvälineitä. Jos ajatellaan esimerkiksi vihreitä sijoituksia, tästä hyvänä esimerkkinä olisi hyvin asetettu hiilen hinta. Julkinen sektori ja te politiikan tekijöinä ja lainsäätäjinä, te olette hyvin tärkeässä roolissa. Teidän päätöksenne luovat puitteet, jotka edistävät vastuuntuntoista riskinottoa jotta voitaisiin saada aikaiseksi kestävää kehitystä sen sijaan, että annettaisiin kimkeita vastuuttomaan riskinottoon, joka voi sitten johtaa uuteen ja vielä pahempaan taloudelliseen katastrofiin. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr Miro, für Kiitos, herra Miro, tästä johdannosta. Nyt tulemme sitten kansallisten parlamenttien edustajien puheenvuoroihin ja myös meidän parlamenttimme jäsenten puheenvuoroihin. Ennen kuin näen puheenvuoron, haluaisin kuitenkin ilmaista iloni siitä ranskaksi, että, että meillä on täällä yksi toinenkin vieras. Jacques Delors tuli paikalle aivan pari minuuttia sitten. Olemme erittäin iloisia, että otitte vastaan kutsumme. Ja kiitos, että tulitte. Monsieur Jacques Delors ist heute Abend unser Jacques Lowe on puhujana tänään illallisella. Ja me tiedämme, että hän on se henkilö, joka vei eteenpäin sisämarkkinoita, joten olemme iloisia siitä, että hän on täällä joukossamme ja odotamme tietysti mielenkiinnolla hänen puheenvuoron illalla. Niin, nyt siis keskustelu ensimmäisestä osasta, jonka herra Miro näin hyvin avasi. Ja ensin antaisin puheenvuoron Unkarin puheenjohtajavaltion herra Ekesille, ja sitten Belgian valtiolla herra Perta Lux. Lux ehkä, sanoin väärin. Ja sitten meillä on herra Kleina, joka on, edustaa Puolan puheenjohtajavaltiota. Tässä on siis troikka. Jokaisella on kolme minuuttia. Pyydän noudattamaan aikaa niin hyvin kuin herra Miro sen teki. Sitten tulemme parlamentin Euroopan parlamentin edustajien puheenvuoroihin. Kiitos puheenvuorosta, herra puheenjohtaja. Unkarin kansallisen juhlapäivän yhteydessä myöskin haluan tervehtiä läsnäolijoita ja haluan kiittää mahdollisuudesta, että Unkari puheenjohtajavaltiona voi todeta, että prioriteettina meillä ovat talouspolitiikan kysymykset irtautuminen kriisistä on asia, josta täytyy ottaa huomioon kilpailukyvyn edistäminen, joka on ehdotonta sille, että kasvu saisi korjattua talouden epätasapainon ja saisi aikaan myöskin työllisyyden lisääntymistä. Haluaisin tässä erityisesti korostaa sitä, että maailmassa on tapahtumassa uuden tyyppinen talous- ja rahajoiden järjestäytyminen. 2020 strategian yhteydessä voidaan todeta, miten tullaan määrittelemään lähes tulossa oleva aika, ole yhdentekevää se, että Euroopan unionin sisällä talousrahojen kriisi, edellä, tulemmeko me selvitämään siitä Euroopan unionin sisällä. Pidämme hyvin tärkeänä sitä, minkä herra Miro mainitsi, että pitää saada aikaan talouspolitiikkaa, jossa puhumme yhdellä äänellä yhtä kieltä, kuten puheenjohtaja mainitsi, ja että tässä puheessa, jota tapahtuu yhdellä äänellä, otetaan esille ne murtautumispisteet, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionin talouden tasapainon ja rahasioiden tasapainon turvaamiselle. Tällä hetkellä on olemassa voimakasta työttömyyttä. On tärkeää myöskin pienten ja yritysten tukeminen, tutkimus ja kehitys. Ja saman aikaan myöskin yhtä tärkeää on työvoiman vapaa liikkuvinen ja samalla tavoin se, että ne, eh, niiden ihmisten työllisyyden järjestelmät, jotka ovat jääneet jälkeen ja sellaisen eh, vakausten järjestelmän aikaansaaminen, joka myöskin budjetin puitteissa Euroopan unionissa ja kansallisissa budjeteissa voimakkaammin turvaa sen, että tapahtuu toimeenpanoa. Unkari on valmis kaikilla näillä alueilla luomaan eh, kantojaan, jossa näitä prioriteetteja voidaan turvata ja tämän rinnalla myöskin kaikkiin sellaisiin aloitteisiin, jotka voivat varmistaa Euro 2020 strategian perusperiaatteiden toteutumisen, energiakysymys, tuhlaaminen, ympäristönsuojelun kysymykset, vesikysymykset, jotka tulevat olemaan maailmassa yhä enemmän esille vesipulan muodossa. Samoin myöskin patenttien ja tutkimusten kehittäminen, innovaatiokysymykset, myöskin äh, rahoituksen turvaaminen. Samantyyppinen kysymys myöskin lähivuosien budjetissa on aloitus, rahu, alueellisen rahoituksen järjestelm, jak, jakamisjärjestelmän luominen, ajattelen tässä miksi maatalouspolitiikan järjestelmää ja sitä, että saan aikaan pitkän tähtäyksen strategia. Kiitän tarkkaavaisuudesta. Äh, Kiitos. Herra Lyks. Mikro. Mikro. Mikrofoni ei ole päällä. Okay. Voilà. Niin. Mr. Chairman, Mr. Miro. Puheenjohtaja herra Miro, Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta. Ennen kuin tartun itse aiheeseen, haluan jälleen kerran ilmaista täyden Belgian tuelle tälle tärkeälle sopimukselle, joka saatiin aikaan tänä viikonloppuna. Me haluaisimme myös kiittää herra Barrosoa ja herra Van Rompuyta, samoin kuin kansallisia val- valtioiden johtajia, jotka erittäin hyvin asianmukaisesti päättivät tästä sopimusta, joka vastaa sen, että voimme turvata taloutemme ja sosiaalisen mallimme yhtä lailla kuten aina. On saatu aikaan laaja yksimielisyys molemmin puolin kansallisessa parlamenteissamme siitä, että EUlla on suuri osuus, kun muokataan sosiaalista tulevaisuuttamme ja taloudellista tulevaisuuttamme sitten hollanniksi. Vier delen eh, willen opsplitsen. Ten eerste, collega's, wij hebben de politieke plicht om ervoor te zorgen dat zo'n enorme terugval door de bankencrisis zich niet zal en kan herhalen.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 Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy. Na... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää herra Miroja, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin presidenttiä tästä hyvin mielenkiintoisesta esityksestä. Haluaisin kiittää häntä myös kaikesta siitä, mitä hänen pankkinsa on tehnyt ja nytkin tekee Puolassa ja muissa Euroopan maissa. Toivottavasti jatkossakin pankki antaa jopa suuremman panoksen siihen, että taloudellisia ja rahoitusongelmia ratkotaan Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, se kuinka kiinnostuneita tästä keskustelusta kaikki ovat, tekee selväksi sen, kuinka huolestuneita olemme Euroopan tulevaisuudesta. Kaikki varmasti ymmärtävät sen, että ihan huolimatta mitä julkisuudessa sanotaan. Tilanne kuitenkin jatkuvasti mutkistuu, jos ajatellaan rahoitusta, taloutta ja yhteiskunnallista aspektia. Työttömyys kasvaa, ihmiset kokevat olensa yhä turvattomimpia ja myös turhautuneisuus lisääntyy ja tämä johtaa radikalisointiin. Ruoan hinnan nousu ja energiakriisit ympäri maailman johtavat siihen, että meidän on ryhdyttävä tarkon harkittuihin toimiin. Tästä huolimatta tähänastiset monet toimet eivät ole riittäviä, jos otetaan huomioon tarpeet. Henkilökohtaiset ja poliittiset intressit menevät eurooppalaisen yhteisvastuun edelle ja äskettäinen Historia osoittaa, että jopa eliitti Euroklubin jäsenet ovat tässä haavoittuvassa asemassa, sillä jos vertaamme asemme Yhdysvaltoihin, Kiinan tai muihin, niin se ei suinkaan ole mitenkään erityisen hyvää. Emme ole erityisen itse kriittisiä, jos sanomme, että Eurooppa on muista yhä enemmän jäljessä. On paljon epäilyksiäkin tullut esille Euroopan tasolla on selvästi mahdollista todeta, että nämä eivät ole perusteltuja mielipiteitä, vaikka jotkut ehkä ovat, ne voidaan ehkä unohtaa, mutta poliittisesti on oltava myös pragmaattisia, on katsottava kaikkein huonompiakin mahdollisia tulevaisuuden näkymiä. Meidän ei pidä vaikeuttaa Euroopan toimintojen ja instituutioiden toimintaa, mutta kuitenkin on sanottava, että tähän asti se toimet eivät mene riittävän pitkälle. Ehkä päätöksen tekijät tekevät sellaisia päätöksiä, jotka ovat yhä kiistanalaisempia ja ne tuntuvat sitten lastemme ja lasten, lastemme elämässä. Nyt meillä on edessä suurena haasteena 2020 strategian täytäntöönpanoja. Voin ehkä kysyä, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan saada aikaiseksi pitkään aikavälin investointia edistää taloudellista kasvua, jos ei ole varaa tähän. Tiedämme, että meillä pitää olla varoja, jotka ovat riittäviä ottaen huomioon nämä tulevat haasteet jos me rajoitamme näitä varoja, jos pyrimme välttämään riskejä, niin sitten 2020 tavoitteisiin eh, ei päästä, ne eivät ole realistisia. Kansallisten parlamenttien tehtävä on vakuuttaa omat hallitukset siitä, että Euroopan unionin ja euroalueen tulevaisuus riippuu eurooppalaisesta yhteisvastuusta. Meidän on kompensoitava niistä kehityseroista, mitä on. On nyt tehtävä varmaksi, että eurooppalainen juna, jossa on 27 vaunua, pääsee sinne tien loppuun. Iljana, Iljana Ivanova, Euroopan parlamentissa edustaa Euroopan kansanpuoluetta. Kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. Dear colleagues, we can... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, voimme sanoa, että yhteinen työmme kriisivaliokunnassa, kuten puheenjohtaja mainitsi alussa, on keskittynyt ennen kaikkea kriisin syihin ja vaikutuksiin. Euroopan lisäarvo oli yksi olennainen osa kestävää vastausta kriisiin. Myöskin mietinnössä tullaan esittelemään politiikkasuosituksia tähän suuntaan. Nyt pyritään lisäämään ennen kaikkea kokonaiskoordinointia EUn taholta, mitä tulee talouden kehityksen huolimatta kriisistä. Se johtui pitkälti sen kiihtyminen siitä, että ei ollut, äh, oli korkea velkataso näissä maissa eikä kunnollisia rakenteita eikä riittäviä rakenteellisia uudistuksia. Julkisen velan tasoa ei voida vähentää yhdessä yössä. Se vaatii vakavia toimenpiteitä ja voimakasta talouden koordinointia. Nämä leikkaukset eivät ole ratkaisu itsessään, mutta ne ovat ehdoton askel kohti taloudellista vakautta kohti, jota ilman emme voi edetä eteenpäin pitkän tähtäyksen politiikan valintojen osalta, joista tulee taloudellista lisäarvoa 27 jäsenvaltiolle. Meillä on yhteinen 2020 strategia kasvun ja työpaikkojen edistämiseksi, sitä tarvitaan nyt, jolla pyritään edistämään pitkän tähtäyksen investointeja. Olen yhtä mieltä herra Midon kanssa siitä, että reaalitaloutta pitäisi vahvistaa ja lisäisin, että ponnistelumme tulisi keskittyä siihen, että lisäämme unionin kilpailukykyä täydentämällä sisämarkkinat ja käyn avaamalla kasvun ja työllisyyden lisääntymisen mahdollisuuksia. Tänään kuitenkin vuonna 2011 me edelleen tarvitsemme sitä, että pienet ja voivat saada rahoitusta ennen kaikkea tutkimukseen ja kehittämiseen ja vähentämään myöskin hallinnollista rasitusta. Euroopan tuki mainittiin usean yhteyteen – haluaisin sanoa, että uuden jäsenvaltion edustajana minä uskon, että jäsenvaltiot, jotka eivät ole eurovyöhykkeen jäseniä, niiden tulisi saada myöskin yhtäläiset mahdollisuudet toimia yhtäläisellä tavalla niiden valtioiden kanssa, joilla on eurovaluuttanaan yhteisen tulevaisuuden hyväksi. Me olemme kaikki samassa veneessä ja meidän täytyy toimia yhdessä sen turvaamiseksi, että eurooppalainen lisäarvo on kaikki Euroopan kansalaisia varten. Kiitos. Bulgariassa säilytään herja Dejan Doves, joka edustaa kansallista parlamenttia. Thank you, Mr. Speaker. Dear colleague. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me uskomme, että on moniakin ongelmia, joihin pitäisi tarttua. Ensinnäkin rahoitusvakaus on ehkä kaikkein tärkein näistä. Tärkein asia pitäisi pohtia ja toinen tietenkin on kansantaloudelle myönnettävä tuki Pitää tukea talouksia, pk-yrityksiä. Näin saataisiin aikaan hyvää kasvua ja näin pystyisimme saavuttamaan strategiset tavoitteemme EU 2020-ohjelmasta, mitä tulee rahoituksensa vakauteen. Pääongelmanamme on ylivelkaantuneisuus, joka pitää pystyä ratkaisemaan. Luonnollisesti tämä pitäisi tehdä varovaisesti, tarvittavalla huolellisuudella, mutta me uskomme, että maat tähän kyllä pystyvät. Oma maani Bulgaria sillä ennen oli tällainen liiallinen budjettivaje menetelmä, mutta se lopetettiin sitten 2011 2,5. Meillä oli hyvin pieni budjettivaje. Tällä hetkellä pohdimme että laatisimme bulgarialaisen vakautuspaketin, johon liittyy erilaisia tekijöitä. Yksi näistä oli se, että osuus kuuluu myös julkiselle sektorille. Meistä sen ei pitäisi saada yli 37 prosenttia BKT osakseen. Toinen tekijä on budjettivaje. Sen pitäisi olla joustavaa, mutta ei pitäisi ylittää kuitenkaan 3 prosenttia. Ja sen pitäisi määritellä taloudellisen kasvun kautta ja suhdanteiden mukaisesti rajana pitäisi kuitenkin olla suurin piirtein tämä 3 prosenttia. Kolmas asia liittyy tähän liittyen on veropolitiikka. Me uskomme, että veropolitiikan pitäisi olla johdonmukaista, sen ei pitäisi muuttua vuodesta toiseen, jotta saataisiin aikaan kestävää kasvua ja kestävää taloudellista ympäristöä myös voitaisiin tarjota. Sitten verokantaa voidaan muuttaa, jos kaksi kolmasosaa sen hyväksyy kansaskokouksessa. Meistä tämä loisi uskottavuutta investoijien silmässä ja näin luotettaisiin tarvittavat olosuhteet kasvulle, työpaikoille ja investoinneille. Kun pyritään rahoituksen vakauteen ja tuetaan taloutta, kokonaisuudessaan aivan erityisesti pk-yrityksiä, niin uskomme, että tässä EU pystyisi saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteet kasvujen, kasvun ja työpaikkojen synnyttämisen kohdalla. On, Tsekin tasavallasta. Tsekik. Předsedo, vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych vám... Kiitos puheenjohtaja. Tsekin valtuuskunnan nimissä haluaisin ensinnäkin sanoa, että kun olen kymmenen vuotta toiminut tässä tehtävässäni, niin olen keskustellut monen Euroopan parlamentin edustajan kanssa ja harva oli yhtä asiantunteva kuin se valtuuskunta, jota herrat Klintz ja Karas johtivat. On selvää, että tämän ryhmän tarkoituksena oli keskustella velasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. On hienoa, että tämä asiakirja on tuotettu. Minä haluaisin myös kiittää siitä, että kävitte niin monessa parlamentissa ja toivottavasti nämä käynnit jatkuvat. Jos ajatellaan vielä sitä, mitä täällä asiakirjassa on esillä täältä, näkyy Kaarlen silta Prahasta ja voidaan sanoa, että tämän sillan historiassa on ollut paljon erilaisia katastrofeja. Se on monta kertaa romuttunut, on ollut luonnonkatastrofeja. Muutamassa vuodessa siltä saatiin aina uudelleen pystyyn. Toivottavasti nytkin käy näin, sillä kriiseistä on aina ennenkin päästy teidän työnne ansiosta. Ja koska käännökset ovat teidän käytössänne, kaikki voivat tutustua Tsekin senaatin kannanottoon. Minä haluaisin nyt viitata siihen, että me puhumme hyvin usein yhteisvastuusta. Yhteisvastuu on hyvin tärkeä arvo. Se on todella keskeistä silloin, kun ihmisiltä puuttuu jotain. Mutta haluaisin kuitenkin varoittaa teitä nyt tämä ylhäinen ajatus solidaarisuudesta siitä siis kuitenkaan johtaa passiivisuuteen, että ihmiset jäävät vain odottamaan muiden apua. Tämä on se hyvä etenemistapa. Kiitos. Ja nyt Liisa Jaakonsaari Suomesta, sosiaalidemokraattien ryhmän jäsen. Kiitoksia ja kriisivaliokunnan jäsen. Haluaisin sen sanoa, että tämä kriisi ei ole suinkaan ohi. Ja viime viikon vaihteen huippukokous antoi lisäaikaa ja oikeastaan tästä on kiittäminen Portugalin hallitusta, joka aukaisi tämän solmun. Eli Portugalin hallituksen erittäin raskaat ja kovat toimenpiteet omassa maassaan estivät sen, että kriisi ei tällä hetkellä leviä. Eli tätä pitää jatkaa ja aivan voin yhtyä herra Mironin eh, käsitykseen siitä, että reaalitaloutta pitää vahvistaa ja, ja ehdottomasti meidän pankkijärjestelmä ja finanssijärjestelmä täytyy, saamaan, pal, täytyy saada palvelemaan reaalitaloutta. Ja oikeastaan nyt jo voi kysyä, että onko tässä asiassa opittu on ja ei. No siinä suhteessa on opittu, että pankeille tehdään uudet stressitestit ja ne on selvästi varmasti tulee olemaan tehokkaampia. Aikaisemmat stressitestit epäonnistuivat juuri sen takia, että Euroopan unionilla ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa niihin stressitesteisiin, joita kansalliset elimet teki me, se, se, mutta sen takia siinä ei ole opittu vielä ollenkaan, että esimerkiksi, johon meidän puheenjohtaja Klints on monesti puuttunut, että nämä väärät insentiivit, jotka johtivat pankeissa väärin ratkaisuihin, ylisuuret bonukset, ne jatkuvat itse asiassa ihan samalla tavalla kuin ennen kriisiä. Eli mitään ei ole siinä suhteessa opittu. Minusta on erittäin tärkeää, että on tämä yhteinen kokous ja ennen kaikkea sen takia, että me voisimme omissa kansallisissa parlamenteissa vakuuttaa se, että Euroopan unioni ei ole tämä ongelma, vaan Euroopan unionista löytyy ratkaisuja. Nimittäin nyt eurooppalainen poliittinen trendi on se, että euroskeptisismi, epäily kasvaa koko ajan ja nationalismi kasvaa. Ja minusta tämä on se suuri vaara, jotta, jotta unioni olisi tulevaisuudessa kykenevä ratkaiseen näitä ongelmia. On nopeasti saatava aikaa ratkaisuja, ja yksi, jossa kansallisilla parlamenteilla ja Euroopan unionilla on suuri vastuu, on se, että tämä EU 2020 otetaan vakavasti ja kansallisissa parlamenteissa huolehditaan siitä, että ne ideat toteutetaan. Ja toinen asia, joka on erittäin tärkeä, johon ilahduttavan moni kansallinen parlamenttikin vastasi myönteisesti tähän kriisivaliokunnan kyselyssä, on se, että ryhdytään käytännön toimenpiteisiin tämän finanssitransaktioveron toteuttamiseksi. Tämä on yksi tapa, jolla saadaan uusi yhteys rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden tuotannon välille. Ja tällä finanssitransaktioverolla, josta parlamenttikin on kaksi kertaa jo ottanut myönteisen kannan äänestyksessä viimeksi Anni Podimatan mietinnössä Strasbourgissa, niin tällä, tällä saadaan varmasti Kollegin myös... Jakonsari, sind über eine Minute Kaksi sanaa enää, vaan saadaan myös Euroopan unionille ja Euroopalle mahdollisesti omia resursseja. Idea on tervehdyttää taloudellista toimintaa. Tämä on tärkeä asia. Kiitoksia ja anteeksi pieni ylitys. Eh. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Itävallan kansallisaatin edustaja Matsna, joka on EU- ja talousvaliokunnan, varapuheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata siihen, mitä Thomas Miro aivan selkeästi eh, sanoi. Tietysti meillä on järjestelmä, jossa johdannaismarkkinat ovat maailmanlaajuisesti saaneet sellaisen suuruuden, että sitä on vaikea enää edes arvioida. Ja todellinen funktionaalisuus, se, että investoidaan todella toimivaan talouteen, on asia, joka ei käy enää ilmi päätöksiä, jotka tehdään investoinneista. Tämä ei ole tilanne kahden tai kolmen vuoden ajan. Tämä on prosessi, joka on itse asiassa kestänyt lukuisia vuosikymmeniä. Kysymys vain kuuluu, miten ratkaistaan tämä ongelma. Jos emme ratkaise tätä ongelmaa, ei Euroopassa kestävästi tule kasvua, niin kuin sitä ei ole ollut riittävässä määrin 15-20 vuoden aikana läntisessä osassa ja siirtymävaiheen maissa verotuksen velkaantumisen pohjalta sitä on tapahtunut korkeammassa määrin. Meidän pitää siis löytää uudestaan kasvun malli Länsi-Euroopalle, sama malli, joka oli toisen maailmansodan jälkeen, ja se merkitsee sitä, että pitää olla jatkuvaa, kestävää, edullista rahoitusta yrityksille ja pankkeille, jotka ymmärtävät, mitä pankkitoiminta on säästämistä ja luotottamista, eikä pelkästään toimimista pääomamarkkinoilla – ja olen iloinen siitä, että keskustelu on avattu täällä, koska aivan usein, liian usein on kysymys siitä, miten määritellään rahoitusmarkkinoita, miten otetaan käyttöön jotakin ohjaavia elementtejä, mutta tärkeää on se, miten saadaan aikaan rahoitusta, ja olen, ehkä tulemme, joudumme keskustelemaan aikaa myöten myös siitä, tuleeko olemaan tarpeen saada jotakin uusia toimia, koska pankki ei ole kaikilla sektoreilla enää siinä muissa käytössä kuin tähän asti. Saramat Sneta ja Belgian senaatin edustaja herra Ahmed Laue. Monsieur le Président. Euh, Puheenjohtaja, kiitoksia. Itse asiassa yhdyn siihen, mitä itävaltalainen kollega juuri sanoi. Haluaisin vain ottaa, muistuttaa tämän, tästä talousta raportista, jossa todettiin, että transaktiovero on, tarkoittaa kolmea miljardia euroa vuodessa suurin piirtein ja Tuluisin yliopiston tutkimuksen mukaisesti palvelut ja tavaramyynti, jotka liittyvät tähän aiheeseen, edustaisivat vain 2 prosenttia näistä kolmesta miljoonasta miljardista eurosta vuodessa. Siis ponnistelut, joita olemme tähän mennessä saaneet aikaan, jotta voisimme hiukan paremmin säännellä rahoitusta, eivät tunnu pystyvän korjaamaan tätä kuplaa ja emme voi näin antaa realtalolle sen ansaitsemaa omaa paikkaa. Se rahoituksen pitäisi olla pelkästään väline eikä mikään tärkein tekijä. Ja vielä on paljon siis tehtävää ja minä olen sitäkin enemmän huolessani, kun ajatellaan Basel kolmosen liittyvää työtä. Oikeastaan ajattelen, että pankkisektorin taseen ulkopuolisia toimia ei ole tarpeeksi otettu huomioon. Mielestäni tässä on nyt todellista puu, talouden puute, joka, pitää, joka pitäisi meitä huolettaa. Sitten kolmas kohta, johon haluaisin tarttua ja tähän lopetan. En haluaisi tässä lopet, viedä loppuun sitä keskustelua, kun puhutaan tarjonnan ja kysynnän taloudesta. Haluaisin vain huomioida, että noin 30 vuotta työntekijöiden tilanne, kun ajatellaan taloudesta asemaa, on vain heikentynyt palkkojen osuus on 10 prosentilla vähentynyt BKTstä, suhteessa BKT. Enkä voisi kuvitella sellaista, että olisi sellainen kestävä taloudellinen malli ilman, että palkansa ja työntekijät myös voivat nauttia riittävästä elitasosta, jo ei mielestäni kasvua tarvitaan ja kilpailukykyä yritykselle tietenkin, mutta pitäisi jakaa näitä tuottoja ja rikkauksia ihanteellisemmalla tavalla ja pitäisi hiukan parantaa tätä tilannetta, josta työntekijät ikävä kyllä ovat joutuneet kärsimään. Schmidt liberaalien puolesta Euroopan parlamentin jäsen Ruotsista. Kiitos herra puheenjohtaja. Minusta oli erittäin hyvä, että mainitsitte Japanin ja haluaisin kuulla kommentteja ja ajatuksia siitä, miten tämä tulee vaikuttamaan energiapolitiikkaan Euroopassa ja tapaan, jolla me torjumme ilmastonmuuttumista Ehkä herra Miro voisi kommentoida tätä. Oli myöskin ilo kuulla, että mainitsitte Pohjois-Afrikan, koska se on meille Euroopassa on elintärkeää, että sen sijaan, että me huolehtisimme pakolaisista, totta kai meidän täytyy kantaa vastuumme, mutta olisi parempi ostaa tuotteita Pohjois-Afrikasta, joten me kaikki tässä talossa voisimme pyrkiä muuttamaan politiikan teon tapaa Euroopassa. Viimeinen asia liittyy siihen, mitä kollega Ivanova otti esille, ja se koski euroa ja eurosopimusta. Minä olen huolissani. Olen, tulos, olen maasta, joka on eurovyöhykkeen ulkopuolella, ja Belgia puheenjohtajavaltiona, Bulgia puheenjohtajavaltion edustaja oli hyvin tyytyväinen. Ehkä minä voisin olla tyytyväinen myöskin joihinkin johtopäätöksiin, mutta itse asiassa olen erittäin huolissani huolissani siitä, että tämä johtaa Euroopan jakamisen kahtia. Eurovyöhykkeen maat menevät yhdellä nopeudella eteenpäin ja jäljelle jääneet ovat sitten ne muut. Ja johtopäätös on se, että meidän pitäisi hyväksyä itse asiassa päätökset, jotka on tehty etukäteen. Ja minusta tämä on hyvin vaarallista, koska ei tämä voi olla se Eurooppa, jota me haluamme. Itse asiassa voisi olla vahingoittava ei vain poliittisesti, vaan yhtenäismarkkinoita ja yhtenäismarkkinoiden kestävyyttä ajatellen. Ja olisi mukava kuulla tänään illallisella eurooppalaiselta ikonilta, Ferrari Loorilta, hänen näkemyksensä, mitä hän ajattelee siitä, mitä Euroopassa on tapahtumassa, että pitäisikö käyttää yhteisömenetelmää, joka itse asiassa ei ole ollut kovinkaan menestyksekäs siinä, että olisi luotu kestävämpi Eurooppa. Kiitos. Nyt liittoneuvoston edustaja herra Markov Saksasta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta. Haluaisin vielä todeta, että haluaisin sitä pari kommenttia myöskin Brandenburgin osavaltion valtiovarainministerinä. Mutta haluaisin sanoa, että 20. lokakuuta 2010 päätösasemaa Euroopan parlamentista pidän hyvänä. Siinä kuvataan erittäin hyvin koko ongelmakenttä meistä kohdat 7, 19, 47, 105, 113, 121, 145, 25, 2019 ovat tärkeitä. Nämä voidaan kaikki lukea jälkikäteen. Haluaisin jatkaa siitä, mihin itävaltalainen kollegamme lopettiin. Pääongelma ei mainittu. Likviditeetin ylijäämä on kasvamassa valtavasti. Se ei ole sunkaan vähäisempi kuin ennen rahoituskriisiä. Se merkitsee sitä, että pankit jälleen yrittävät. Ne eivät pyri investoimaan reaalitalouteen, vaan koska prosentit, jotka ovat saatavissa, ovat liian alhaisia, vaan pyrkivät investoimaan rahoitustuotteisiin. Siksi on lainsäädännön kautta pantava tälle este. Se, että on yritetty saada aikaan tällaista itse eh, kuria, itsesäätelyä, se ei ole toiminut, se ei tule toimimaan tulevaisuudessakaan. Ja toinen asia, joka keskustelussa pitäisi ottaa voimakkaammin esille, on alueellisten olosuhteiden ero. Brandenburg on osavaltio, joka on vientisuuntautunut. Meillä on hyvin paljon pieniä yrityksiä. Tämä, tästä syystä rahoituskriisi ei kostetellut meitä niin voimakkaasti, mutta me tarvitsisimme kuitenkin nyt tukea päästäksemme talous, talouden kriisistä ulos. Sen pitempään me tarvitaan välineitä, joita tähän tarvitaan ja ne pitäisi ottaa voimakkaammin huomioon. Viimeinen kommenttini on se, että te olette lähettäneet tällaisen kysymysluettelun, joka koskee investointipolitiikkaa. Minusta pitäisi pohtia enemmän tällaisia eh, kieltäviä eh, rahastoja siis, että rahoitetaan nimenomaan eh, luottoja eikä velkoja. Tämä minusta Euroopan unionin tulisi saada aikaan uusi maksukyvyt työttömyysdirektiivi voitaisiin lähettää yksi emoyhtiö maksukyvyttömän mutta ei kuitenkaan tytäryhtiöitä. Tällöin voitaisiin myöskin lähettää tämä keinottelun osuus tämän maksukyvyttömän piiriin. Sitten Rova reu Kreikasta. Συμφωνώ eh, Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μύρο. Haluaisin kiittää herra Miro ja hänen puheenvuorostaan. On todellakin nyt niin, että tärkeää tässä on kasvu. Mallimme meidän on vahvistettava reaalitaloutta. ja taloudesta on tehtävä vihreämpää ja uudistettava rahoitusjärjestelmää. Mutta miten? Kaksi vuotta kriisin alkamisen jälkeen olen sitä mieltä, että olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että ongelmana oli erityisesti finanssijärjestelmän toiminta ne toimet, johon on ryhdytty, jotta voitaisiin tehokkaammin valvoa rahoitustoimintoja. No, tässä on aika rajallisesti vain mahdollisuuksia. Voidaan havaita, että 2010 tällä alalla on taas saatu suuria voittoja, miten voidaan todellakin samanaikaisesti vahvistaa reaalitaloutta ja sitten ryhtyä näihin toimiin niukkuuteen liittyen. Tietysti on vähennettävä velkaantumista, mutta miten voidaan pakottaa kaikki maat, en nyt tarkoita erityisesti Kreikkaa, joka on erityistapaus, miten voidaan pakottaa kaikki maat vähentämään menojaan esimerkiksi koulutukseen, opetukseen ja terveydenhoitomenoja, myös investointeja infrastruktuureihin Entäpä meidän vastuumme, jos ajatellaan tulevia sukupolvia? Te olette täällä puhuneet työvoimasta, mutta kun viedään pois kaikki mahdollisuudet, niin eikö tämä sitten vie mattoa Euroopan tulevaisuuden jalkojen alta? Ehkä nämä politiikat ovat vain osittaisia. Tässä vaarana on, että menetämme kokonaisen sukupolven. Minä voin yhtyä siihen, mitä täällä on sanottu kilpailukyvyn lisäämisestä Euroopassa. Se on kyllä totta, mutta voisiko meillä olla tämä sama malli, eli erityisesti tarkoitan Saksan mallia, ja pakottaa kaikki maat noudattamaan sitä. Onko mahdollista, että kaikki maat panevat täytäntöön sellaista mallia, joka on aivan erillään heidän omasta todellisuudestaan? Kiitos. Kiitos kollega Feo Portugalista, Euroopan kansanpuolen ryhmästä. Senhor Presidente, como membro eleito em Portugal do Parlamento Europeu. Kiitoksia puheenjohtaja. Portugalaisena Euroopan parlamentin jäsenenä, Kris-valiokunnan jäsenenä, kahden minuutin puheenvuorossani haluaisin sitä kaksi ajatusta teille. Ensinnä, me emme voi tarttua kriisiin pelkin säästötoimin. Tällä hetkellä oma maani Portugali eh, keskustelee juuri näistä erilaisista eh, niukkuus- tai säästötoimista, mutta ei ole juurikaan epäilystä, miten uudistetaan investointeja, markkinoita, työmarkkinoita – miten tuetaan PK-yrityksiä tai miten käsitellään veropolitiikkaa tai rahoituspuolta. Vakauden ja kasvun täytyy Euroopassa kulkea käsi kädessä. Tämä ei koske pelkästään euroaluetta, vaan koko EUta. Minä haluan tehdä selväksi sen, että meidän täytyy ottaa käyttöön myös kansallisia ratkaisumalleja ja toimenpiteitä näiden eurooppalaisten ratkaisujen rinnalle. Käyttäkäämme eurooppalaista ohjauskautta, euro, tal, taloushallintoa, valistaa ne niin, että saamme aikaan yhtenäiset politiikat, jotka tarttuvat tähän kriisiin ja sen syihin. euroalueen sopimus viime perjantaina, joka solmittiin, se saattaa hyvinkin olla varsin myönteistä. Tämä saattaa olla sellainen mekanismi, joka auttaa meitä ratkaisemaan näitä edessä olevia ongelmia. Ja se on myönteinen askel eteenpäin. Mekin toivomme, että tämä ei tarkoita kahden nopeuden Eurooppaa, vaan yhden nopeuden Eurooppaa. Mehän tarvitsemme enemmän eurooppalaista toimintaa, suurempaa solidaisuutta, enemmän integraatiota ja yhtenäisen vision tarvitsemme myös. Tässä mielessä kansallisilla parlamentilla on aivan ratkaisevan tärkeä rooli, koska niiden harjoittama Eurooppa-keskustelu on varsin arvokasta myös. Kiitos. Um, monsieur Jean... Nyt Jean Coubert Tanskan kansalliskokouksesta. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti. Ensinnäkin te puhuitte aluksi Lissabonin strategista. Minä olisin yhtyä teihin ja todellakin panna merkille sen, että tämä oli epäonnistuminen, mutta nyt ei pidä kuitenkaan lisää vaikeuttaa kansalaisten elämää, sillä tietyssä vaiheessa kansalainen lakkaa luottamasta Euroopan tason toimintakykyyn. Ja sitten kun puhutaan velasta, niin minä sanon usein, että se mitä voidaan oppia aikaisemmasta kaudesta on, että täällä on opittu, että tämä velka on maksettava. Sitä ei voi vaan jättää lapsille. Ja sitten muut ovat tämän jo maininneet, mutta haluaisin vielä sanoa, että emme voi ratkaista kaikkea ainoastaan leikkaamalla menoja, niin kuin liian usein sanotaan, siellä tällöin unohdetaan sosiaaliseikat, ihmisten hyvinvointi, tutkimus niin poispäin, ja tämä liittyy myös tulevaisuuteen. Ja kun puhutaan yhteenkuuluvaisuudesta, miten voidaan ajatella, että ongelma voitaisiin ratkaista uuden veron avulla sen sijaan, että mietittäisiin progressiivista verotusta, joka koskee kansalaisten tuloja. Tämä on meidän maassamme on mutta myös muualla. Ja sitten tämä uusi, uudenlainen kasvu. Kaikki olemme samaa mieltä PK-yritysten ja ympäristöystävällisen kehityksen tärkeydestä, mutta miten se rahoitetaan? jos meillä olisi eurooppalainen lainajärjestelmä, no nyt pitää varoa, ettei Euroopan unionin velkaa tuoda jäsenvaltioiden velan tilalle. Tämähän ei paljonkaan muuttaisi tilannetta. Ja sitten jos ajatellaan Euroopan omia varoja, niistä on puhuttu aika monta kertaa. Euroopan parlamentissakin on puhuttu paljon transaktioverosta. Tähän voivat Ranskassakin kansalaiset yhtyä. Ja sitten pankkiongelma. Emme voi miettiä tulevaisuutta ajattelematta sitä, minkälaisia poikkeamia meidän pankkijärjestelmässämme on mm, normaali toiminnasta ja tähän tarvittaisiin ratkaisua. San Carlo Giorgetti. Pala? Okei. Okay. Hmm? So next speaker. Okay, good. Komm später. Dann, dann, dann rufe ich jetzt Elisabeth sitten Elisa Ferreira sosiaalidemokraattien ryhmästä. Obrigada, senhor presidente. Eh, a crise eh, mostrou eh, algum... Kiitoksia puheenjohtaja. kriisi on tavallaan osoittanut valolla koko Euroopan ja osoittaa, että Euroopalla on aika vähän keinoja reagoida tämän tyyppisessä kriisissä. Tällä hetkellä meillä ei ole keskiaikavälin saatikka pitkän aikavälin näkemystä ja meidän pitää alkaa nyt toimia eikä vain reagoida. Ja kolmanneksi hallitusten välisyys tuntuu vahvistuneen kriisin myötä. Yhteisömetodi taas on hävinnyt. Meidän pitää muistaa tämä tosi seikka. Eurooppa on jonkin verran edistynyt ensinnäkin rahoitusvalvonnan kohdalla ja sääntelykysymyksenä ovat olennaisia ehtoja, mutta ne eivät vielä sinällään riitä ehdoiksi, jotta voidaan varmistautua siitä, että me todellakin tartumme kriisin syihin. Mitä sitten tällä hetkellä tapahtuu eurokriisissä? Tämä selkeästi osoittaa jo niitä ongelmia, joita Euroopalla edessä on. Rahoit rahoituskriisistä on tullut reaalitalouden kriisistä on tullut sosiaalinen kriisi, seurauksena sitten siihen on tullut valtion velkakriisi, ja tämä saattaa vielä siirtyä myös poliittiseen elämään ja heikentää eri toimielinten Teho, ja tämä olisi, olisi kohtalokasta. Euroalueella meillä ei ole tällaisia ulkoisia ongelmia niin kuin dollarialueella. Meillä on kahden tyyppisiä ongelmia euroalueella. Toisaalta kasvu on riittämätöntä Euroopassa, globalisoituneessa maailmassa ja toiseksi on huomattavia eroja euroalueen kansantalouksissa ja tämä tilanne on vain pahentunut jo johtuen siitä, että yksi on tällaista rahapolitiikka, kaupolitiikka, se pitäisi sopia kaikille yhtä lailla. Tätä korostettiin erässä mietinnössä, jonka tausen rahaa valiokunta on laatinut. Nyt meidän pitäisi toimia niin, että periaatteessa mennään vanhaan kohesio- ja kilpailukykyagendaan Näin voidaan saada aikaan todellista lähentymistä, lähentymistä, joka liittyy tuottavuuteen, palkkojen lähentymiseen. Meidän pitää korostaa sitä aspektia, että jos pyrimme korjaamaan toimintaa, niin e, meidän ei kuitenkaan pitäisi drastisesti vähentää palkkoja. Pikemminkin pitäisi pyrkiä kannustamaan lähent- tuotan, vastaanottokykyä. Meidän poliitikkojen tehtävänä on ajatella asioita syvällisemmin ja pidemmällä aikavälillä ja tarttua kysymyksiin, kuten minkälaista agendaa EU tarvitsee globaalisessa maailmassa, jotta voi hoitaa ulkomaankauppapolitiikkaansa. Entisten EU 2012 tekee entisten veroparatiisit. Niin, mikä se väline, että meillä on kohesion kannalta, jotka sopivat tälle vuosisadalle, ja voiko lopuksi EU jatkossakin toimia samalla kun taloudet ovat niin erilaisia, ja budjetista tulee kuitenkin vain yksi prosentti, EU-budjetista tulee vain yksi prosenttia. Me olemme valittuja parlamentin jäseniä, ja meidän pitää juuri näitä asioita ottaa esille. Kiitoksia. Skanjan Romaniasta. Micro, micro. Această rezoluție și cele spuse de domnul Mirov. Niin, päätösaselma. Kaikki mitä Miro sanoi oli hyvin tärkeää. Minulla on pari kommenttia. Julkinen velka ja vaje on niin korkea Euroopan unionissa osoittaa sen, että meillä on vakava ongelma meidän täytyy ottaa riski ja puhua siitä, että katsotaan uudestaan, mikä rooli valtiolla pitää olla. Otetaan yhteys, mikä on sosiaalisen valtion ja talouskriisin välillä. Voidaan katsoa, miten paljon varoja on hukattu investointeihin, jotka koskivat julkista kulutusta, jota käytettiin vajeen peittämiseen, joka hytti julkista vajetta. Jos me nyt saamme sellaisen tuloksen analyysistä, joka koskee julkista ja yksityistä ver- vai- velkaa, miksi sellaisen valtion osalta kuin Italia voimme nähdä, että maa, niin kuin se on ollut organisoituna viimeisten vuosikymmenen ajan, on kalliimpi, valtio on kalliimpi ja jopa vajeet ovat niin korkeita, että valtiolliset järjestelmät, miksi eläkejärjestelmät ovat kaatumassa. Mitä me sitä teemme? Me vain saamme vauhtia kaikki näihin ongelmiin. Ensinnäkin tämä rahapolitiikka, me lisäämme kustannuksia verrattuna vaikea puhua kilpailukyvystä, jos synnytään paljon lisäkustannuksia prosessiin, jossa, joka liittyy ylisäätelyyn ja äh, rahapolitiikkaan. Jos ajatellaan esimerkiksi öljyn hintaa eri puolissa, puolilla maailmaa ja Euroopassa, voimme nähdä, että me lisäämme kustannuksia ja vähennämme kilpailukykyä verrattuna maailman muihin osiin. Ja lopuksi, meillä on nyt riittävästi aikaa enää, Minun mielipiteeni on, että meidän täytyy keskittyä enemmän tutkimukseen ja luoda yhteinen tutkimuspolitiikka, jotta saadaan vähennettyä aukkoa väliä etäisyyttä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä, ja jotta saadaan lisättyä Euroopan roolia maailmassa lähitulevaisuudessa. Ja viimeiset kaksi puheenvuoroa tällä kierroksella ovat ensinnäkin Liettuasta herra Andreo Kaitis ja sitten Thomas Mann Euroopan parlamentista. Andreo Kaitis. Äh, Dekoju, pirmininkė. Lietuva 2013. Kiitos puheenjohtaja. Liettua on puheenjohtajavaltiona 2013. Nyt haluamme Liettuan parlamentissa asioita aktiivisesti miettiä. Kiitos näistä kysymyksistä, jotka saimme. Haluaisin kiittää herra Miro, joka korosti tuotantoa jälleen kerran. Pankit myyvät sellaisia rahoitustuotteita, jotka liittyvät kovin vähän tuotantoon ja pienten ja keskisuurten yritysten perustamiseen. Let on kovasti kärsinyt kriisistä ja moni, monen on hyvin vaikeaa löytää työpaikkaa sen takia, että heidän koulutuksensa ei ole oikeanlainen työmarkkinoita varten. Ja ihmiset tässä miettivät, miksei meillä ole tehtaita Liettuassa. Nyt meillä ei ole alueellista yhteistyötä, itäinen kumppanuus, jos ajatellaan sitä, mitä Mirov sanoi, tässä puhuttiin tuotosta Venäjällä, Liettu ja muut maat voivat osallistua näihin hankkeisiin, koska me tunnemme tällaiset markkinat tuolla. Ja sitten markkinoiden kehittäminen yhteistyössä kehitys- ja jälleenrakennuspankin kanssa. Tällä voitaisiin ongelma ratkoa. Me koimme, että tässä on vaarana se, että sitä kahden tai kolmen nopeuden Eurooppa eri vaihteiden Eurooppa ja tämä sopimus, jota ollaan allekirjoittamassa, osoittaa, että yhteisömenetelmä jää käyttämättä ja se olisi kuitenkin mielestämme asetettava etusijalle, mitä tulee sitten tähän transaktioveroon. Voitaisiin puhua sen käyttöönotosta, mutta tärkeää on, että pankit suuntautuvat tuotantoon Muuten pahoin pelkäämme, että taloudellinen elpyminen ei liittyisi työpaikkojen varmistamiseen. Kiitos. Thomas Mann, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Investoinnit reaalitalouteen, niin täytyy tulla näkyviksi jäsenvaltioissa ilman muuta. Tuen tässä kollega Fejo, joka sanoi, että on olemassa eurooppalainen ulottuvuus ja senkin täytyy tulla näkyviin. Meillä on tällä tämä merkki, joka on Unkarin puheenjohtajakauden tunnus se on voimakas Eurooppa, Strong Europe, kaikki eivät vielä ole sitä ymmärtäneet. Meillä on käynnissä hyvin vaikeita neuvotteluja seuraavasta budjetista parlamentin komission neuvoston kesken. Onko ylipäätään realistista, että me pyrimme lisäämään budjetin varoja, kun monissa jäsenvaltioissa on nyt esillä aihe velkaantumisen keskeyttäminen tai estäminen, joka on jossain maissa jopa perustuslain tasolla asia, oleva asia. Ja miten Euroopan jälleenrakennuspankki harjoittaako yhteistyötä investointipankin kanssa tällaisessa raken, rahoituskysymyksessä? Onko olemassa jokin eh, kiintiö, jonka he yhdessä olivat lukkoon, niin jos on hankkeita, joita ne toteuttavat, ovatko ne Euroopan sisäisiä hankkeita, vai onko olemassa tietty prosenttiosuus Euroopan ulkopuolisille hankkeille? Te mainitsitte kaksi esimerkkiä, Volkswagen Venäjällä ja puolainen yritys Ukrainalla, Ukrainassa. Ja jos on tällaisia hankkeita, niin onko kestävyys tärkeä kysymys? Onko teillä olemassa jokin määritelmä sille, mitä on kestävyys? Ja sitten lopuksi, että me haluamme samaa kuin Euroopan tasolla, on osa tietysti meidän EU 2020-strategiaamme. Ja jos hankkeet, jotka ovat hyvin tärkeitä yhteistä etua, yleistä etua, ovatko ne sellaisia, että niitä voitaisiin tukea, vaikka pankkina voisitte odottaa niistä pientä tuottoa? Onko tässä olemassa jonkinlaisia arviointiperiaatteita, jotka voisivat olla meille avuksi? Näin olemme käyneet lävitse ensimmäisen kierroksen, ja nyt annan puheenvuoron herra Mirolle. Herra Miro, sanon, haluaisin sanoa, että herra Mirolla on aikaa rajallisesti, joten hän joutuu pian lähtemään täältä vastattuaan. Se on valitettavaa, mutta Hänellä kuitenkin on nyt vielä aikaa vastata esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tietysti ottaa kantaa kaikki näihin eri huomioihin, mutta tämä ei kuitenkaan ole nyt mahdollista. Ja sen takia tässä yhteydessä viittaan vain tiettyihin lisäseikkoihin. Ensinnäkin euro, ja täällä on puhuttu euroskeptisyydestä aivan oikein. Ja minä olen nyt sitä mieltä, että meillä on tässä edessämme poliittinen haaste. Ja poliittinen haaste on seuraava, eli miten voimme nyt löytää uudenlaisen tavan ymmärtää Euroopan olemassaoloa. Meillä oli sodan jälkeen yksi tilanne ja nyt tarvitaan uusi viesti. Tämä on hyvin tärkeää. Voidaan keskustella kaikenlaista, mitä voidaan tehdä tai mitä voitaisiin ehkä tehdä paremmin. Mutta jos jatkossakin on havaittavissa se, mitä tällä hetkellä voidaan nähdä, on, että Euroopan yhdistymisen legitiimiys kyseenalaistetaan, niin sitten me emme onnistu. Sen takia minä nyt kovasti pyytäisin, että meisi siis lisää poliittista johtotahtoa. Pitää tehdä selväksi, että Euroopan on toimittava yhtenäisesti, muuten me emme ole taloudellisesti merkittäviä, emmekä pysty edistämään arvojamme maailmalla. Ja toinen kommentti liittyy rahoitusalaan. Olen todellakin sitä mieltä, että suurin vaara on, että me huomioimme vakausvalvontaan liittyvät mikroseikat. Me lisäämme pääomavaatimuksia tietyille yksittäisille toimijoille, mutta emme pysty kuitenkaan markkinoita hallitsemaan. Erityisesti jos ajatellaan niitä toimijoita rahoitusmarkkinoilla, joihin sääntely ei kohdistu. Ja näin jatkossakin, koska tuotto on niin suurta ja koska veronmaksaja lopulta kattaa kantaa tämän riskin, niin emme kykene siihen, että saataisiin investoinnit ohjattua sinne, minne ne haluamme ja kolmas kommentti liittyy julkiseen vajeeseen ja säästäväisyystoimiin. Minä suhtaudun kyllä suurella empatialla siihen, että jotkut sanovat, että omassa maassa ei pystytä lähtemään tällaiselle tielle, josta sitten joutuvat tulevat sukupolvet maksamaan. Mutta mikä vaihtoehto tässä on? Miten pystytään toimimaan kestävästi niin, että markkinatkin tämän hyväksyvät, sillä kaikkien toimijoiden on uudelleen rahoitettava itseään. Miten pystymme pidämään yllä nykyisen laina- tai velkatason ja eikö tämä johda siihen tilanteeseen, että tarvitaan paljon veronmaksajien rahaa korkojen maksamiseen sen sijaan, että voitaisiin investoida julkiseen hyvään. Ja meidän on tehtävä kyllä selväksi, että olemme toimineet tehottomasti julkisella alalla. Tämä on sitten johtanut siihen, että on tullut paljon julkista velkaa, joka ei ole kestävällä pohjalla. Ja suoraan sanoin olen nyt sitä mieltä, että Euroopan unioni tuskin tästä vapautuu, vaan on pakko todellakin näihin säästötoimiinkin paniutua. Sitten energiaan liittyen, jos ajatellaan Japania, ja kaikkien pitäisi olla nyt kovin varovaisia, kun saamme nyt olemme juuri saaneet tietoa siitä, mitä on tapahtunut. tässä tilanteessa lähdettäisiin eurooppalaista energiastrategiaa määrittelemään, mutta yksi asia on selvä. Eli tämän alueen sijoittajat kaipaavat pitkän aikavälin puitteita. Ja se, mikä nyt todella vaikeuttaa tilannetta, tämä minä kuulen ihan joka päivä suurilta toimijoilta rahoitusmarkkinoilla, jotka ovat valmiita tälle alalle sijoittamaan. Siellä ei koskaan tiedetä, onko tämän päivän totuus yhä validi totuus huomispäivänä. Ja jos me emme pysty saamaan yhtenäistä päätöstä eri puolueiden välillä aikaiseksi, joka koskisi eurooppalaista pitkän aikavälin suhtautumista energiapolitiikkaan, niin emme pysty myöskään edistämään investointeja tällä alalla. Minä tiedän paljon yrityksiä, joilla on kirstuissaan paljon rahaa, mutta ne eivät investoi sen takia, että siellä ajatellaan, että on mahdotonta luottaa niihin lainsäädäntöpuitteisiin, jotka tällä hetkellä meillä on. Eli sen takia nyt vetoaisin kovasti, että vaikka tähän tarvittaisiin kompromisseja, niin pitäisi saada aikaiseksi puitteet, energiainvestoinneille, jotka olisivat voimassa yli yhden vuoden tai senkin jälkeen, kun poliittinen enemmistö vaihtuu. Ja sitten eh, herra Mann, teidän kysymyksenne liittyen EBRD, hen, ehkä tästä voimme keskustella jotenkin erikseen, koska nämä olivat aika yksityiskohtaisia kysymyksiä. Mutta nyt en siis puhu henkilönä, joka on vastuussa pankista tässä vaiheessa, vaan henkilönä, joka on todella sitoutunut Euroopan unionin kehittämiseen. Olen sitä mieltä, että kaikki hyvät neuvot ja suositukset ja päätelmät, joihin te pääsette keskuksi, keskusteluissanne, ja minä niitä kovasti arvostan kyllä, niin ne johtavat hyvin tuloksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että poliittiset olosuhteet oikeanlaiset sellaiset toteutuvat ja perusvaatimus on, että tarvitaan lisää luottamusta uudelleen Eurooppaan. Kiitos. As indicated, uh, Mr. Miro has to leave us. Valitettavasti herra Miro joutuu nyt poistumaan. Kiitos siitä, että että hyväksytte kutsumme ja kiitos panoksestani tähän keskusteluun. Wir, wir machen weiter und haben... Me nyt jatkamme nyt vielä eri poliisiryhmien koordinaattorit, jotka kukin saavat kaksi minuuttia puheaikaa, mutta ennen kuin annan heille puheenvuoron, annan puheenvuoron vielä yhdelle portugalaiselle kollegalle, Tensa Martens, joka on pyytänyt puheenvuoroa, mutta vain yksi minuutti, missä tämä henkilö istuu. En näe. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Obrigada. Kiitoksia. Haluaisin hetken puhua nyt omasta maastani teille. Hiljattain suuret investoinnit ovat toteutuneet koulutuksessa, innovaatiossa. Nämä tuntuvat varsinaisilta pilari, pilareilta. Järjestelmässä olemme ryhtyneet myös rakenteellisiin uudistuksiin. Olen sitä mieltä, että tällaiset kokous kuin tänään ovat aivan erinomaisia tilaisuuksia ja olen erittäin iloinen siitä, että olette käyneet Portugalissa tapaamassa kansallista parlamenttia ja kuuntelemassa eri puheenvuoroja, mutta itse asiassa Huolimatta uudistuksista, joihin on ryhdytty huolimatta uudistuksista sosiaaliturvan alalla, olen silti sitä mieltä, että monet maat, suuri määrä eurooppalaisia, ei ole saanut tietoa rakenteellisista uudistuksista on tehty, kuten esimerkiksi Portugalin sosiaali turvan uudistuksesta. Meidän pitäisi tarttua tähän reaalitalouteen ja meidän pitäisi saada rahoituspolitiikka palvelemaan reaalitaloutta, koska muutoin emme koskaan saa aikaan kasvua ja työllisyyttä. Ja olen samaa mieltä kollegojani kanssa, esimerkiksi Elisa Ferreiran ja herra Feijun kanssa, ja haluankin heitä tässä yhteydessä onnitella, koska Portugalissa ja Euroopassakin yleisemmin – puhum, puhutaan myös muista ratkaisevan laatuista kysymyksistä, jotka vaikuttavat kasvuun ja erityisesti kestävään kasvuun. Samoin jatkuvasti tulee esille tämä keskustelu budjettivajeista. Mielestäni kaikki parlamentit, onko se sitten Euroopan parlamentti tai kansalliset parlamentit, kaikkeen pitää kiinnittää paljon enemmän huomiota, kun pyritään vähentämään menoja kun pk-yritysten kohdalla. Kiitoksia. Koordinaattorit Frank Engel, Euroopan kansanpuolen puolesta. Un eh, point pour commencer. Puheenjohtaja, ensiksi sanoisin, että olen aivan täysin samaa mieltä herra Miron kanssa, kun hän sanoo, että joko tällä hetkellä Eurooppa onnistuu saamaan loppuun rakennettua integraationsa tai sitten Euroopasta tulee täysin merkityksetön tekijä maailmanlaajuisesti. Tästä on tässä puhuttava. Ja sitten toisaalta neljä johtopäätöstä. Meillä on, on sitten myös yhtenäismarkkinakysymys. Ensinnäkin pitää tehdä selväksi, että kaikki tämä liittyy myös erääseen direktiiviin, eli direktiivin olisi pitänyt olla nimeltään Polkestainen direktiivi. Voidaan hyvin korostaa kaikkea sitä, miten on päästy tässä eteenpäin, niin kuin professori Montikin sanoi, mutta tästä huolimatta meidän on tarkasteltava sellaisia vapauttamisalueita, joista ei ole yksimielisiä koko Euroopassa. Ja toiseksi sitten kasvu, kasvu johon johdetaan ja sitten julkinen ja yksityinen velkaantuminen. Euroopan on ymmärrettävä, että kasvu ei tule olemaan samanlaista kuin ennen eikä samantasoista kuin muualla maailmassa, mutta erityisesti on sanottava, että ei pystytä jatkuvasti ostamaan kasvua. On havaittu mihin tämä johtaisi, pyritään koko ajan ostamaan kasvua. Se ei onnistu. Tarvitaan myös todennäköisesti uudelleen jakomalli tulevaisuudessa, jossa tämä huomioidaan. Kahden vaihteen Eurooppa, riippuen siitä, ollaanko mukana euron käytössä vai ei. Olen samaa mieltä, että tätä on pyrittävä välttämään kaikki mahdollisin tavoin. On logista, että meillä on usean valuutan Eurooppaan sellaisia, jotka eivät halua ottaa euroa käyttöön ja jotka eivät pysty ottamaan sitä. Ja ehkä pidemmällä aikavälillä tämä haluamattomuus olisi kuitenkin sitä olisi mietittävä uudelleen. Ja sitten lopuksi tutkimus- ja kehityskysymys. Tarvitaan paljon lisää Euroopan rahoituksen koordinointia tällä alalla enemmän kuin tällä hetkellä. Ja tähän on otettava mukaan myös eurooppalaisen osuuden kasvattaminen. Kiitos. Konferaati kaksi minuuttia. io penso che i grandi Herra puheenjohtaja, minä luulen, että traagiset tapahtumat ovat paranneet mieleemme jälleen vaikutus myöskin Euroopan tulevaisuuteen kriisi Välimeren alueella. Siinähän on kysymys myöskin raaka-aineiden saannista, ja olosuhteista ehdoista, jotka tulevat muuttumaan voimakkaasti verrattuna siihen, miten ne ovat olleet aikaisemmin. Ja sitten meillä on se, mitä Japanissa on tapahtunut. Se varmastikin tulee myös nousemaan esille energiakysymyksissä. Tähän vaikuttavat myöskin tunteet hyvin paljonkin. Politiikka ei aina ota sitä kuitenkaan huomioon ja sitten tulee tietysti esille kysymys turvallisuudesta ja sähkön tuotannosta ylipäätään. Tämä kaikki uskoakseni vahvistaa sen, jos ylipäätään tarvita siihen, että EU tarvitsee omia varoja nykyisen budjetin puitteissa. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta saada todella aikaan elpymistä Euroopassa euro, rahoituksen lähteenä, niiden täytyisi olla prioriteetti Euroopan unionille ja jäsenvaltioille. Ja sitten pitäisi vielä kerran tarkastella investointiprioriteetteja. Meidän pitäisi kysyä, mitä järkeä on, mikä on tarkoitus näiden varojen käytön perussuunnassa. Täytyy pyrkiä saman aikaan myöskin myöskin yhteyksiä, todellisia verkostoja eri alueiden välillä. Ajattelen Euroopan alueiden välillä aivan suuria eroja ajatellen elintasoa ja myöskin investointeja. Ja meidän pitäisi myöskin kriisiaikana investoida tietoon. Eurooppa tekee päinvastoin tällä hetkellä. Investoinnit kouluihin, olipa nyt mikä tahansa koulun profiili tai mitkä tahansa sen ominaisuudet, se on yhdentekevää. Jos on todellinen kilpailumalli, silloin tarvitaan tätä. Nyt annan puheenvuoron kollega Weigelille, joka on liberaaliryhmän edustaja. Ah, Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa halusin kysyä herra Mirolta kysymyksen, mutta tämä on joka tapauksessa kuitenkin ajankohtainen kysymys. Johtuen hiljattaisista tapahtumista, jotka ovat saaneet varsin katastrofaaliset ulottuvuudet, johtuen tästä Eurooppa on saanut uusia taloudellisia rasitteita ja taakkoja. Kaikki odotetaan, että Eurooppa toimisi solidaarisesti ja avoimesti, mikäli niin pitkään kuin mahdollista. Kuitenkin minä uskon, että on välttämätöntä puhua – uud- mekanismien uudelleen asettamisesta ja äh, rahoituslähteistä pitää uudestaan keskustella. Niistä resursseista äh, tai, tai miten Eurooppa siis voi vaikuttaa rakenteellisiin muutoksiin ja uudistuksiin. Minun kysymykseni koskee ajatusta siitä, että olisi tällainen uusi Marshall-suunnitelma, läheitä varten. Ilmeisesti mitään muuta tietä ei ole. Me tarvitsemme, tarvitsemme laajemman suunnitelman, joka ei ole vain rahoituksellinen luonteeltaan, vaan suunnitelmaan kuuluisi myös muita tekijöitä, kuten valtionrakenteiden rakentamisaspekti. Ja haluaisin lisätä vielä jotakin muuta. Kun puhumme mahdollisesta Marshall sopimuksesta, jotka ovat kutsuneet Ashton suunnitelmaksi, jotkut ovat käyttäneet muitakin nimiä, niin minä olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä mielessä on välttämätöntä esittää kysymys, kuka rahoittaa tällaisen avustusohjelman. Meidän ei pitäisi olla liian kunnianhimoisia ja meidän pitäisi kaikessa tällaisen suunnitelman valmistelussa ottaa mukaan kaikki ne osapuolet, jotka viimeisien vuosikymmenten aikana ovat hyötyneet öljy- ja muiden voimavarojen käytöstä viittaan maihin ja yksityisiin tahoihin, jotka ovat hyötyneet näistä rikkauksista. Zille ECR-ryhmän puolesta. Kiitos. Haluaisin minäkin puolestani kiittää kaikkia kansallisten parlamenttien edustajia, jotka täällä ovat puhuneet tänään, ja myös herra Miroja, joka on poistunut jo paikalta, mutta et että hän sanoi, että yhteismarkkinat eivät ole vielä valmiit, erityisesti palvelualalla. Ja sitten tämä ongelma, joka koskee näitä pankkeja, jotka ovat liian suuria vararikkoon. Ja muulta osin sanoisin, että tässä on kaksi maaryhmää ja kriisin jälkeen tulemaan suurempia eroja sosiaalisissa ja taloudellisissa olosuhteissa kuin ennen kriisiä, esimerkiksi vuonna 2004. Mitä tämä tarkoittaa Euroopan kannalta tässä? Ei ole joko ainoastaan siksi, että jotkut maat ovat euroalueella ja toiset eivät, vaan sitten on sellaisia maita, jotka ovat euroalueen sisällä alemmalla tasolla ja toiset ylemmällä tasolla. Tämä siitä johtuen, että pääomavirrat ja rahoitusrajojen yli tämä, nämä asiat liittyvät toisiinsa sekä julkisen velan että yksityisen velan osalta on paljon lainoja euromääräisinä ja myös muissa valuutoissa. Eli kun maksetaan takaisin näitä lainoja, niin sillä on vaikutuksensa ja ne maat, joista tämä raha maksetaan pois, niin siellä tilanne huononee, siellä sosiaalipalvelut huonenevat. Minä nyt haluan tätä asiaa liikaa politisoida, mutta meidän on täällä tätä asiaa käsiteltävä ja mietittävä suoraan. Pitää olla yhteisvastuullisia Euroopassa jatkossakin. Nikolaus Huntis vasemmiston puolesta. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα κοινοβούλια των χωρών μελών. Se puheenjohtaja, haluan toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien kollegamme ja kiitän näistä kysymyksistä ja kommenteista, joita olemme heiltä kuulleet. Tämä kaikki osoittaa erittäin hyvin, että tällainen toteutettavien politiikkojen legitiimiskriisi myös on vallalla – Minkälainen muu rooli meillä kuin MEPin tai kansan parlamentaarikon rooli? Olemme usein myöhässä ja usein keskustelemme, ovatko nämä aikaisemmin tehdyt päätökset olleet myönteisiä tai kieltäisiä, onko se vaikka eurosta, ilman että oikein tiedetään, mistä tämä hallitusten legitimiys, legitimiys on perillä tai, ja ketkä kaikki asettavat näin tiukkoja ehtoja hallitukselle. Herra Miro San, herra Mirov sanoi, että jos kehitys vahvistaa kilpailukykyä, niin siltikin on vielä jäljellä ongelmia. Sitten yksi toinen asia, jonka hän otti esille. Me olemme riippuvaisia myös yksityisen sektorin investoinneista. Minun mielestäni tämä sopimus eurosta ja kilpailukyvystä, se voi olla pysyvä raami, jolla pyritään vähentämään palkkoja ja ryhtyä säästötoimiin Miro, herra Miro puhui kilpailukyvystä, mutta eh, mutta jos vähennetään palkkakustannuksia, niin ei sen tarvitse e-, etsiä mitään muualta. Löytyy kyllä muita tulolähteitä samalla aina vähentäen työntekijöiden palkkoja ja saavutettuja etuja. Sitten julkisesta sektorista, mihin olemme nyt päässeet? Niin kuin kollega tässä äsken sanoi, Tämä kriisi on liittynyt erityisesti rahoitusjärjestelmään, sen jälkeen se on liittynyt, siirtynyt reaaltalouteen. Ja lopuksi tällä hetkellä näemme, että on olemassa tämä velkakriisi. Joissakin tapauksissa julkisen velan kriisi. Kriisi on syytetty siitä, että se onko kriisin taustalla. Ja minä haluan esittää kysymyksen. kaikki, mitä on annettu pankeille Euroopassa – onko se mennyt todellakin reaalitalouteen? Tämä on kysymykseni. Ja sitten työllisyydestä. Miksi työllis- työttömyys on lisääntynyt Euroopassa? Nyt on 22 miljoonaa työtöntä. Tietysti kuullaan näitä kauniita sanoja, hienoja julkilausumia, niin kuin tämä kuuluisa Lissabonin strategia. Siinähän puhuttiin kilpailukyvystä Euroopasta taloudesta, täystyöllisyydestä, ja sitten en tiedä, minkä on saatu. saatu. Nyt mielestäni mielestämme kuulemme huonoon suuntaan. Emme ole samaa kaikista näistä johtopäätöksistä, joihin kriisin aikana on päädytty. Emmekä usko, että nämä toimintatavat tuovat kehitystä ja työllisyyttä Eurooppaan sen kummemmin. Kiitoksia. Äh. Kiitos. Ja nyt Pervaus esittelijänä saa puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kansallisten parlamenttien kollegoille tästä yhteistyöstä, mitä tässä erityisvalikunnassa tehdään. Nyt ensimmäistä kertaa kokoonnumme tällä lailla yhdessä, mutta työmme aloittamista alkaen meillä on ollut yhteyksiä, te olette käyneet täällä, te olette eh, tavanneet meitä ja olette myös vastanneet näihin kysymyksiin ja näin osaltanne olette olleet tukemassa sitä päätöslauselmaa, joka lokakuussa hyväksyttiin. Tämä on hyvin tärkeä, sillä niin kuin herra Mira sanoi, tästä kriisistä ei voida päästä Euroopan unionin kannalta sillä hyvällä tavalla, jos emme yhdessä kansallisessa parlamentissa ja Euroopan parlamentissa edistää eurooppalaista viestiä. Me tarvitsemme tätä todellakin. Nyt kun Välimeren eteläpuoli muistuttaa meitä, kuinka tärkeitä nämä arvomme ovat, eli pyrkimys vapauteen ja oikeusvaltioon. Meidän tehtävämme parlamentaarikona on edistää näitä arvoja myös Euroopan unionissa. Joskus tuntuu siltä, että jos mennään liikaa hallitusten väliseen suuntaan, niin sitten Euroopan unionin lisää arvo ikään kuin on meitä vastaan, vastuunkantajina ja myös kansalaisia vastaan. Herra Miro täällä puhui pitkän aikavälin investoinneista väliaikaisessa mietinnössä, jonka hyväksyimme. Teimme selväksi, että kriisistä ulospääsy riippuu siitä, pystyvätkö julkiset ja yksityiset tahot lisäämään investointia pitkällä tähtäimellä. Ja haluaisin nyt viitata siihen, mitä moni muu täällä on sanonut, eli pitkän aikavälin investoinnit. Ramiro sanoi, että ne, niitä varten tarvitaan oikeusvarmuutta, voin tähän yhtyä, mutta usein on kuitenkin kyse hyvin kapitalistisista investoinneista ja jos emme ole varovaisia, niin tässä pystytään ainoastaan työllisyysongelmia ratkaisemaan. Ja sitten se päätöslauselma, jonka hyväksymme lokakuussa, sen artiklassa yhdeksän pyydetään, että Euroopan unionin politiikoissa on aina tarkasteltava sosiaalisia vaikutuksia. Tämä vaikutustutkimus, jotka moni, monissa, joka monissa kabinetissa hienosti hoidetaan. Niitä tarvitaan myös siksi, että on edistettävä nimenomaan työpaikkojen luomista. Moni teistä sanoi olevansa huolestunut niistä uudistuksista, joita ollaan tekemässä rahoitusalalla ja monesta puheenvuorosta saa sellaisen mielikuvan, että oli meillä toisaalta rahoitusmarkkinauudistuksia, toisaalta reaalitalouden tarpeet ja on turhauttava saada sellainen mielikuva, että nämä kaksi asiaa ovat toisistaan liikaa erillään. Minäkin voin ilmaista olevan ihan yhtä huolestunut tästä asiasta ja yleisesti ottaen olen huolissani myös siksi, että tässä meillä on nyt kokonainen luettelo uudistuksia sen sijaan, että menisi suunnitelma. Ja näin markkinatoimijat voivat ikään kuin tuoteluottelusta valita omat uudistuksensa sen sijaan, että mahdollistettaisiin rahoitusmarkkinoiden uudistuminen nimenomaan reaalitalouden tarpeisiin. Tämä yleiskeskustelusta voidaan käydä G20-yhteydessä, mutta Euroopan komissiossa ja Euroopan neuvostossa sitä ei käydä tarpeeksi. Kyllä puhutaan laitosten uudistamisesta ja niin poispäin, mutta sellaiset uudistukset, joilla pyritään edistämään pitkän aikavälin investointeja, niitä ei ole aina tarpeeksi. Ja sitten jos ajatellaan makrotaloudellista osiota, kun puhutaan maailman laajuisista epätasapainoista ja sosiaalisista seikoista, kaikki ovat nyt sitä mieltä, että hinta vakauden rinnalle pitää tuoda rahoitusmarkkinoiden vakaus, mutta rahoitusmarkkinoiden vakauden lisäksi meidän on mietittävä sitä, miten pääomien vapaa liikkuminen edistää makrotaloudesta epätasapainoa. Minä tulen sellaista maasta, jossa suora ulkomainen investointi on aina ollut ikään kuin kriteeri siitä, kuinka houkuttelevia olemme. Mutta tämä ilmiö johtaa toisaalta myös keinotteluun ja siihen, että tuotanto ei aina ole niissä käsissä kuin sen pitäisi olla, jos ajatellaan pitkän aikavälin tarpeita. Strategiana on liian korkeat tuotot ja tällä ei sitten ole mahdollisuutta viedä siihen suuntaan, mitä toivomme reaalitalouden osalta. Moni teistä on puhunut sisämarkkinoista. Tämä on todellakin meidän yhteis, yhteinen hyvämme täällä Euroopan unionissa ja jos ajattelemme elvytysohjelmaa, jota tehdään markkinoiden kautta ja toisaalta energiamarkkinoiden kautta, niin minusta tämä on kyllä parempi vaihtoehto, vaikka yhtenäismarkkinoitakin on kyllä kunnioituksella kohdeltava. Ja sitten liittyen kollegan kysymykseen, eli täällä on vähän pinttymänä kasvu. Voidaanko tätä todellakin näin kysyä? Hän on EPPstä ja toivottavasti tässäkin mielessä pääsemme loppu asiakirjasta yksimielisyyteen. Hän sanoo, että ei voi puhua ainoastaan kasvusta, vaan myös uudelleen jaosta, sillä kyseessähän on se asia, että tarvitaan uudenlaista kasvua ja sen takia on edistyttävän veroseikoissa. Moni on tämän täällä mainittu ja siksi tämän viikonlopun tulokset on yhä siirtävä todellisuuteen, mutta kiitos kuitenkin tästä ensimmäisestä keskustelusta. Siitä on paljon hyötyä, kun nyt valmistelemme loppumietintöä ennen kesää. Kiitos. Kiitos Pelaus. Ja nyt sitten toinen osa tätä iltapäiväkonferenssiamme. Otsikkona on Investoinnit Euroopan unionin talouteen Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden saavuttaminen. Meillä on suuri ilo pääpuhujana, joka avaa keskustelun toivottaa tervetulleeksi herra Philip Maistat, joka on Euroopan investointipankin pääjohtaja Luxemburgissa. Hän tulee tänne eteen istumaan. Und er der e on siis ollut jonkin aikaa investointipankin pääjohtajana ja tähän hänen tehtävänsä on laajennettu. Hän oli sitä ennen kymmenen vuotta valtiovarainministerinä Belgiassa ja vuonna 1990 hän oli, hänet valittiin Euromani lehden toimesta vuoden valtiovarainministeriksi. Sleksi hän on ollut varapääministerinä Belgiassa. Olemme iloisia siitä, että Hella Maistat vastasi kutsuumme ja ilmoitti olevansa valmis esittämään avausalustuksen tässä toisessa osassa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat parlamentin jäsenet, ensinnä haluaisin sanoa, että minulla on suuri kunnia voida puhua teidän valiokunnallenne, joka keskustaa todella ratkaisevan tärkeistä kysymyksistä ajatellen yhteistä tulevaisuuttamme. Ja täällä kokoonpano mielestäni on todellakin mielenkiintoinen, koska mukana on toisaalta Euroopan parlamentin jäseniä, samoin jäseniä kansallisista parlamenteista. Ainakin tämän päivän kokouksessa on näin. En nyt puhu pitkään siitä, mitä Euroopan investointipankki tekee. Tehän tiedätte, se on juuri Euroopan jäsenvaltioiden pankki, joka on luotu perussopimuksen kautta, jonka tehtävänä sopimusten mukaisesti on tukea taloudellisesti tavoitteita, joita EU itselleen asettaa. Ne, jotka haluavat tietää enemmän roolista, joka ei peillä hiljattain on ollut, niin heille voisin välittää tällaisen muistion, jossa kerrotaan meidän panoksestamme eurooppalaisessa elvytyssuunnitelmassa, joka hyväksyttiin joulukuussa 2008. Siinä sitten näette, että Euroopan investointipankki on oman osansa tehnyt ja tuonut. Tänään haluaisin kuitenkin keskittyä aiheeseen, jota te olette ehdottaneet, siis investointien rooli, jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteet, joten haluaisin aloittaa lyhyellä muistutuksella siitä, kuinka tärkeää investointien kehitys on kasvua ajatellen. Yleisesti on tunnettua ja tunnustettua, että toisaalta kiinteän pääoman bruttomuodostuminen ja varastoin, varastot tavallaan muodostavat tämän investoinnit ja yleensä tätä pidetään tärkeänä tekijänä kun ajatellaan suhdanteiden kehitystä. Ja todisteita löytyy kyllä siitä, että investoinnit huomattavasti vaikuttavat BKTn vaihteluun, mutta tämä on tärkeää myös suhdanteiden ulkopuolella, koska investoinnit ovat aivan kriittisessä asemassa ajatellen innovaatiota ja tuottavuutta, ja näin ollen kasvupotentiaalinen se vaikuttaa myös kansantalouksissa. Täällä teillä on tällainen kuva, joka osoittaa teille, että tässä kriisissä, jota olemme läpikäymässä, niin tämä drastinen investointien romahdus on suurena syynä sille, miksi BKT on laskenut. Tämä näkyy tästä kaaviosta harmaalla merkitty. Se on kiinteä BKT-osuus, joka on vähentynyt samoin varastoosuus. Tämä selittää pit, selittyy pitkältä investointien romahduksella 2010. Bruttokiinteä pääoma oli vielä vähän kielteisellä negatiivisella puolella ja sitten se muuttuu taas positiiviseksi. Tämä osoittaa, kuinka tärkeistä investoinnista on kysymys. Ja Silti kasvupotentiaali Euroopan talouksissa, joka oli jo aikaisemmin, ennen kriisiäkin liian alhaisella tasolla, niin siihen on nyt vaikuttanut kielteisesti tämä brutaali investointien lasku ja romahdus. Ja näin ollen kysymys, jonka te olette estäneet puheenjohtaja, on varsin asiaan osuva. Siis miten todellakin voimme synnyttää investointeja, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan lisätä kasvupotentiaalia eurooppalaisessa taloudessa. Sehän on tämä tärkein tavoite Euroopan Eurooppa 2020 strategiassa. Minkälainen tilanne on tällä hetkellä? Toisaalta on investointitarpeita, jotka ovat valtavia. Ne ovat valtavia niin uusissa kuin vanhemmissakin jäsenvaltioissa. Toisaalta kun ajatellaan uusia infrastruktuurin rakentamista ja olemassa olevan infrastruktuurin uudistamista ja kunnostamista on arvioitu. Euroopan komissio on arvioinut, että jotta saavutetaan Eurooppa 2020 strategian tavoitteet, niin meidän pitäisi investoida infrastruktuureihin 1,5 triljoonaa euroa vuoteen 20 mennessä, biljoonaa euroa 2000 miljardia euroa. Ja tähän pitää vielä lisätä sitten infra- investoinnit muihin kuin infrastruktuurikysymyksiin, ja siellä ne ovat aina yhtä merkittäviä, nämä tarpeet. Investointitarpeet ovat siis valtavia. Tämä mielessä pitäen rahoituslähteillä on taipumuksena vähentyä. Miksi? Toisaalta kriisi on jättänyt jälkensä rahoitussektorille. On tiettyjä rahoitustoimijoita, jotka ovat hävinneet kokonaan. Esimerkiksi vaikka tällaiset yhden linjan vakuutusyritykset, pankit itse taas tällä hetkellä ovat tilanteessa, jossa ne toimivat paljon varovaisemmin kuin aikaisemmin. Ja se onkin välttämätöntä. Ja, ja uudet säännöt ovat välttämättömiä. Baselin kolmossäännöt eivät kylläkään tule rohkaisemaan pankkeja myöntämään enemmän lainoja pidemmällä aikavälillä ottamaan suurempia riskejä, joten voidaankin odottaa sellaista, että pankkirahoitus ainakin mitä tulee pitkäaikaisrahoitukseen, pysyy vielä suhteellisen rajallisena tulevina vuosina. Ja sitten tehän tiedätte, budjettien rajoitukset ovat olemassa niin kansallisesti kuin Euroopan tasollakin. Ei voida odottaa, että budjetit vahvasti kasvavat tulevina vuosina. Siis on valtavia rahoitustarpeita toisaalta, pankkisektori, joka on vielä heikoissa kantimissa, se, että kohtaa uudet säännöt ja se pyrkii rajoittamaan sitä, missä määrin se osallistuu riskialttiseen pitkäaikaisrahoitukseen. Sitten on budjettirajoituksia, jotka ovat varsin vakavia suuria. Miten sitten pystytään sovittamaan yhteen nämä erilaiset elementit, ellei sitten niin, että etsitään katalysaattorikeinoja, pipukeinoja yksityisen ja julkisen sektorin välillä ja rahoituslähteiden välillä? Tässä esityksessäni haluaisin korostaa ehkä tätä vipuvaikutusta, joka voi saada aikaan yhteistä toimintaa Euroopan budjetin ja EIT:n toiminnan välillä. Sanoisin, että kun käytetään tukia ja rahoitetaan investointihankkeita, joissa on riittävä tuotto. Se on hiukan tavallaan tällaista tuhlausta. Samoin käänteisesti, kun käytetään jos uskotaan, että voidaan käyttää pankkilainaa investointeihin, jotka ovat tietysti varsin hyödyllisiä kansantaloudelle, mutta joiden sisäinen rahoitusluotto on liian heikkoa, sekin on illuusiota ja harhaa, joten me olemme sitä mieltä, että sen välillä, mitä voidaan rahoittaa liikepankkien kautta, koska riski on rajoittunut ja koska tuotto on riittävä. Ja toisessa ääripäässä sitten se, mitä pitää rahoittaa tuin, koska ilmeisestikin riski on liian suuri ja tuotto on negatiivista, niin sitten on tällainen välivaihe tässä myös. Ja me olemme sen suhteen sitä mieltä, että yhteinen toiminta EIPn ja EU-budjetin ja yksityisen sektorin välillä voi saada aikaan tiettyjä projekteja, niin kuin huonolla jargonilla sanomme, jotka ovat bank, bankable kannattavia, siis, jotka pystyvät siis rahoittamaan lainoja. Tässä välivaiheessa juuri, välivaiheeseen kiinnittäisin huomionne tässä vaiheessa. Ehkä kertoisin lyhyesti ensin, mitä on jo toteutettu minkälaisia yhteisiä välineitä olemme jo ottaneet käyttöön ja kehittelleet Euroopan komission ja EIPn välillä. Ja sitten kerron hiukan tulevaisuuden näkymistä. Ennen kaikkea olemme viime vuosien aikana Euroopan komission kanssa kehittäneet kaksi yhteisvälinettä. Ensimmäisen nimi on jaetun riskin väline Risk Sharing Financial Facility tutkimuksen kohdalle ja toinen taas on takujärjestelmä äh, Euroopan laajuisille liikenneverkostoille. Ensinnäkin tutkimuksesta. Siinä on kysymys yhteistä toiminnasta, jossa mukana EIP ja Euroopan komissio. Ja siinä kun pannaan yhteen summa, joka tulee seitsemästä tutkimuksen puiteohjelmasta ja toisaalta summa, joka saadaan EIPn vuosittaisesta voitosta, niin silloin voidaan saada aikaan yksinkertaistaen tällainen provisio, joka vastaa sen, että EIP pystyy rahoittamaan tutkimus- ja kehitysprojektit, jotka ovat riskialttiimpia. Näin olemme alkaneet juuri tehdä muutama vuosi sitten ja arviointia on suorittanut riippumaton asiantuntijaryhmä. Arviointi raportti, joka esiteltiin täällä Tulokset esiteltiin täällä parlamentissa, tulokset ovat varsin myönteisiä. Euroopan komissio jakaa tämän myönteisen kannan. Eurooppa-neuvosto 4. helmikuuta tänä vuonna suositteli sitä, että kyseinen aloite jatkuu, jatkaa toimintaansa ja näinkin, että viime viikolla Euroopan parlamentti äänesti päätöslausuman puolesta, joka on samansuuntainen. Joten tässä on yhteinen väline, joka mahdollistaa todellakin sen, että saadaan aikaan huomattavaa vipuvaikutusta, koska viime vuoden lopulla me myönsimme lainoja kuudella, yli kuudella miljardilla eurolla ja sillä rahoitettiin investointeja 16 miljardilla, siis tässä näkyy tämä vipuvaikutus, ja kaikki tämä johtuen, tai Euroopan parlamentin ansiotokana alle 300 miljoonaa. Tässä on siis huomattava vipuvaikutus. 13 miljoonasta Euroopan budjetista voidaan rahoittaa investointeja, joiden kokonaissumma on 16 miljardia. Miten tämä on mahdollista? Siksi, että tämä investointi, tämä Euroopan budjetin välintulo mahdollistaa sen, että voidaan jakaa riski EIPn kanssa. Näin ollen Tämä vähentää pääoman kulutusta EIPssä ja näin me voimme tehdä enemmän. Tässä ensimmäinen esimerkki olemassa olevasta välineestä, ja joka jo antaa tuloksia. Toinen väline on var- tuoreempi, nimittäin kyseessä on vaku- takuujärjestelmä erityisriskien kohdalla, jotka liittyvät uusiin liikenneinfrastruktuureihin silloin, kuin tulot, joita infrastruktuurista saadaan ensimmäisenä käyttövuosina, eivät ole odotetulla, odotetulla tasolla. En nyt mene yksityiskohtiin, tämä on hiukan monimutkainen järjestelmä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin tätä kautta liikepankit voivat jatkossakin antaa lainoja infrastruktuuri äh, toimijoille, kun ensimmäisten käyttövuosien aikana tulot eivät ole riittäviä ja näin syntyy ongelmia äh, projektin johtajalle rahoittaa näitä pankkilainoja, niin silloin EIP tulee tavallaan liikepankin tilalle ja on tällainen alivelkoja hankkijalle. Ja tähän liittyy sitten mahdollisuus rajallisesti alun perin saada katetta EU-budjetista. Me olemme sitä mieltä, jos pohditaan tulevia rahoitusnäkymiä, tähän liittyy Euroopan, Euroopan 2020-strategia, niin silloin ei välttämättä tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Mielestäni nämä ensimmäiset esimerkit ovat sellaiset, että saadaan jo tietty oppi, ja mielestäni meillä on yhteinen etu asiassa. Meidän kannattaa yrittää kehittää yhteisiä välineitä, jotka ovat melko yksinkertaisia toteuttaa, tämä on tärkeää, ja jotka siis toistuvat niitä voidaan uudelleen käyttää ja niitä voidaan soveltaa helposti eri sektoreihin ja uskon, että ne myös saavat aikaan suurempaa näkyvyyttä eu toimielimille niiden toiminnalle ja siksi olenkin sitä mieltä, että tämän pitäisi olla näiden uusien välineiden pohjalla. Tässä kontekstissa yksi näistä uusista välineistä, joita olemme juuri pohtimassa, niin puhutaan näistä Project Bond-hankkeista, siis projekti joukkovelkakirjoista. Vastaan mielelläni kysymyksen, jos teillä tästä asiasta muuten on. Mikä tässä on ajatuksena sitten oikein? Lähdetään liikkeelle siitä, niin mikä on jo sanonut, että me tarvitsemme investointeja liikennesektorille, energiasektorille, laajakaista yhteyksiin. tehdään tunnettavia lukuja. Ja tietysti Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin tarvitaan puheenjohtaja Delori otti esille nämä Euroopan laajuiset liikenneverkot. Pelkästään näiden verkostojen toteutumista tarvitaan vi- yli 500 miljardia euroa. Tarpeet ovat valtaisia samanaikaisesti, niin kuin sanoin. Kansalliset budjetit ovat rajallisia, pankit ovat vastentahtoisempia ottaa pitkään aikavälin riskejä. Ja sitten aivan erityisesti meitä kiinnostaa tässä tapauksessa – niin sanotusti yks, yhden linjan yritykset, jotka, jotka ovat jopa heikentäneet toimintasta tai puhtaasti hävinneet. Miksi viittaan tähän? Siksi, että tällaiset yhden linjan vakuutusyritykset, jotka olivat takaina aikaisemmin, niin joita inve, institutionaaliset investoijat tarvitsevat tuekseen. Me sitten pohdimme, miten voidaan houkutella yksityistä rahoitusta samalla toimien niin, että projektiyritykset voivat laskea liikkeelle joukkovelkakirjoja, sitten voidaan ostaa ö, yhteisösijoittajien toimesta, eläkerahastot ja muut ovat tällaisia. Joten sitten tällainen tranching-ilmiö voidaan jakaa tällaisiin velka e-, eri osiin. Tässä vanhempaa velkaa, joka jo, voidaan velkakirjana ostaa valtion lainoina. Sitten EIPn toiminta toteutuu tässä keskivaiheessa, niin kuin kuvasta näkyy. Tässä yksi malli, malli olisi se, että EIP myöntää tällaisen alisteisen lainan – ja koska se on tällainen alisteinen laina, se on tällainen, vähän koskee tätä vanhempaa osuutta lainasta, johon juuri liittyy projektin velvoitteet. Siis jaetaan tätä lainoitusta tai luottoa. Euroopan budjetin, EU-budjetin osuus mahdollistaa sen, että voimme jakaa riskin EUn kanssa. Mutta heti alusta tämä olisi rajoittunutta tämä ra- heti alussa tiedettäisiin, mikä tulee olemaan maksimihinta EU-budjetin kannalta katsottuna. Ja jos tämä kustannuserä on korkeampi, niin silloin äh, riski kuuluu suuremmalta osalta EIPlle. Tämän tyyppisessä hankkeessa teemme työtä, olemme aloittanut julkisen konsultaation asiassa ja me odotamme nyt sitten reaktioita ja vastauksia, mutta yksityissektorin ensimmäiset vastaukset ovat olleet varsin positiivisia. Pyrimme siis saamaan houkuttelemaan enemmän yksityisen sektorin rahoitusta infrastruktuurihankkeille. Kehittelen hiukan tätä esimerkkiä tästä lainanpilkkoistuksen ajankohtaista, mutta on muitakin välineitä tietysti, joiden, kanssa, joiden kohdalla teemme työtä Euroopan komission kanssa – ajatellen tulevia rahoitusnäkymiä. Yksinkertaisen lopuksi sanon, että olen täysin vakuuttunut siitä, että seuraava vuosikymmen varmastikin tulee olemaan ratkaiseva EUn kannalta. Ja näin ollen Eurooppa 2020 strategia tuntuu minusta aivan olennaisen tärkeältä. Jos me haluamme lisätä kasvupotentiaalia Euroopan taloudessa – on selvää, että täytyy investoida, eikä vain infrastruktuureihin, niin kuin sanoin, vaan investoida myös koulutukseen. Meidän pitää lisätä erityisesti korkeakoulutu- korkean koulutuksen määrää, pitää investoida tutkimukseen. Se on olennaista, pitää enemmän investoida innovaatioon, pitäisi saada vauhtia nopeammin koko Euroopan talouteen, ja tämä on tärkeä osuus Euroopan 2020 strategiaa myös, mutta selvää on, että tämä ei liity, riipu pelkästään Euroopan toimielimistä. On ehdottoman välttämätöntä, että hallitukset ja kansalliset parlamentit toimivat niin, että strategiassa tulee myös heidän oma strategiansa, niin että he sitoutuvat ja hyväksyvät myös, että koordinoidaan enemmän toimintaa eurooppalaisen vahvistun taloudellisen hallinnon kautta. Tämä tuntuu minusta aivan ehdottomalta ennakkoedellytykseltä, jota tässä onnistuttaisiin strategiassa. Ja, si- ja tämän takia myös Mielestäni on aivan erinomainen idea ottaa heti alusta mukaan kansallisten parlamentin jäsenet, koska me emme tule onnistumaan ja me pysty saamaan aikaan kunnollista EU 2020-strategiaa, elleivät hallitukset ja kansalliset parlamentit ole täysin tässä mukana. Kiitoksia huomiostanne. Kiitos Ramaistat ja kiitos myös siitä, että tuette meitä ponnisteluissamme päästä yksimielisyyteen kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, koska todellakin olet aivan oikeassa. Me olemme myös vakuuttuneita siitä, että jos emme kaikki vedä yhtä köyttä, tulee olemaan hyvin vaikeaa saavuttaa nämä kunnianhimoiset tavoitteet. Jatkamme kuten edelläkin silläkin kerralla. Nyt ensin siis jälleen Troikan edustajat, ensin herra Josef ja sitten herra ja sitten herra Kleiner puolesta. Ensin herra Ikäs, olkaa enintään kolme minuuttia. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Voin nyt siihen, mitä puheenjohtaja äsken sanoi, eli että kansaisten parlamenttien kanssa on tehtävä päätökset. Tässä on nyt hyvin tärkeää se, mistä puheenjohtajakin puhui, eli kyseessä on haaskava rahankäyttö. Aikaisemmin tapahtui paljon investointeja. Tämä on hyvin tärkeää ja sitten jos ajatellaan tutkimusta ja innovaatiota, tulemmeko olemaan kilpailukykyisiä jatkossa ja entä sitten riippuvaisuuskysymykset, raaka-aineet, energian toimittajat, kun täällä sanottiin, ei pidä ajatella ainoastaan yhtä sykliä, vaan paljon pidemmälle. Ja kaikki kaikkea tätä on tarkasteltava Euroopan unionissa myös eri maissa. Eli pitää miettiä sitä, miten yhdessä kansallisten parlamenttien ja Euroopan unionin välillä voidaan pyrkiä näitä kysymyksiä määrittelemään. Yksi kysymys on verotukseen liittyvä, mikä on kilpailukykyinen yhteinen verotustaso, jos katsotaan koko maailmaa, niin minkä, minne suurimmat investoinnit ovat menneet? No, Aasiaan, Intiaan ja muualle. Thomas Mankin tähän viittasi. Eli onko mietitty yhtään sitä, minkälaisia riippuvaisuuksia tämä aiheuttaa, eli minne investointi investoinnit menevät, mitä hyötyä tästä voi olla Euroopalle, miten voidaan lisätä tehokkuutta. Minusta tuntuu, että 2020 strategia, jos sen osalta saadaan konsensus aikaiseksi ja pystytään kunnolla tutkimaan niitä tekijöitä, jotka ovat haaskavia liittyviä verotukseen tai regionaalisen investointiin. Ja jos lähdemme sitten sellaiseen eh, investointisuuntaan, ja tästä, eh, tätä hyödyttää myös joko velkakirjeen liikkeelle lasku, niin jos, jo, tärkeää on, että voitaisiin lisätä EUn kilpailukykyä. Tässä lyhyesti se, mitä haluaisin sanoa tähän keskusteluun. Ja on hienoa, että puheenjohtaja sanoi, että kyseessä ei ole ainoastaan yksi kerta, kun keskustellaan kansallisten parlamenttien kanssa, vaan tarvitaan lisää tällaisia mm, tapaamisia, jotta voidaan yhdessä toimia. Kiitos. Thanks. Merci, euh, monsieur le président. Merci. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra teidän puheenvuorostanne, hyvät kollegat. Haluaisin jälleen kerran korostaa sitä, että Eurooppa 2020 strategian tavoitteet ovat sellaisia, joita täysin rinnoin tuemme. Ottaen huomioon tämän innon, jonka saitte tähän esitykseenne ja kuinka toisaalta tarvitaan investointeja, kuinka toisaalta – valvonta, jota harjoitetaan kansallisten budjettien kohtaan, luo ongelmia. Meillä on, meillä on muutamia kysymyksiä ja kommentteja. Kun pyritään löytämään tasapaino sen välillä, kun siirretään toimivaltuuksia kansallisella Euroopan tasolla ja taas toisinpäin se perustaa, perustuu kansallisiin rajoihin. Ja mielestäni meidän pitää olla tietoisia siitä seikasta, että taloudellinen todellisuus ei pysähdy kansalliseen rajoille, vaan kyllä se jatkuu pitkään sen jälkeenkin ja usein rajojen sisällä on erilaisia alueita, joilla on oman tyyppistä dynamiikkaansa ja tämä pitäisi myös niin tunnustaa, kun asioita valvotaan ja tarkastellaan. Elimet myös harjoittavat tällaista seurantaa ja valvontaa ja minun mielestäni onkin tärkeää, että Euroopassa ymmärretään, miten ar- arvioidaan näitä kansallisia raportteja ja ymmärretään, että on näitä alle, alatasoja, siis alueellisia tasoja, ja nämä pitäisi erikseen nähdä. Jos pohditaan sitä, mitä voidaan saada aikaan kansallisella tasolla, joskus tulokset saattavat olla haitallisia ajatellaankin toista tasoa. Sitten toinen asia, johon, jota käsittelisin, liittyy jälleen kerran PK-yritysten tärkeään rooliin. Usein juuri ne yritykset tekevät työtä, luovat työpaikkoja, antavat panoksensa verotuks, verotuloille ja tämän takia meidän pitää mielestäni pohtia sitä, miten Basel 3 uudistukset pankkisektorilla, miten niiden ei pitäisi vaikuttaa haitallisesti lainanantoon pk-yritykselle. Haluaisin tietää, mitä EIF ja EIP tekevät tukeakseen lainanantoa pk Esimerkiksi Belgiassa nyt on vakava ongelma tässä asiassa. Mielestäni parannuksia tarvitaan. Investointirahastojen takuuksia me, mielestäni me tarvitsee, vahvist, tarvitsee vahvistaa ja tarvitaan myös alueellisia rahastoja eikä vain valtiollisen tason rahastoja. Kiitoksia. Kiitos, herra Kleina. Szanowni Państwo, bardzo interesujące wystąpienie. Näistä herrat oli todella mielenkiintoinen puhe, jonka herra Maistat piti. hän kertoo meille hyviä ajatuksia kriisin aikaa ajatellen ja myöskin ajatellen sitä aikaa, jolloin haluamme, että kriisi on takanamme kysymys on kuitenkin myöskin säästämisestä. Meidän pitää jokaisessa maassa ajatella budjettivajetta, samoin myös kaikissa yrityksissä. Ehdotukset, joilla meille kerrotaan, miten voisimme ratkaista nämä ongelmat, miten löytää uusia investointimahdollisuuksia, ovat meille tärkeitä. Puola, joka on myös ollut kriisivien vuosina ja ainoana maana Euroopassa kuitenkin on tilanteessa, jossa kasvu on edelleen korkealla tasolla. Meidänkin pitää kuitenkin ajatella säästämistä ja pyrkiä vähentämään budjettivajetta. Ja siksi ehdotukset, joita herra Maista teki, olivat meille mielenkiintoisia, koska ne osoittavat, että huolimatta rahoituksellisista ongelmista me voimme moninkertaista varat, jotka meillä ovat käytettävissä investointeihin. Erityisen tärkeää on, että emme unohda EUn jäsenvaltiossa yhteisvastuun kysymystä ja että pyrimme vähentämään eroja jäsenvaltioiden kesken. Investoinnit infrastruktuuriin, energiaan, koulutukseen on hyvin tärkeää. Ajatukset siitä, miten voitaisiin hyödyntää näitä resursseja, ovat hyvin mielenkiintoisia meille. Ne ovat arvokkaita ja me tulemme kyllä hyödyntämään niitä. Voi myös kertoa, mitä muuta voidaan tehdä. Tieto, jota olemme saaneet herra Maistatin puheessa, ja viittaus valtaisiin investointitarpeihin myös vanhoissa jäsenvaltioissa on asia, jonka mekin näemme. Me ymmärrämme, että investoinnit, joita tehdään sekä uusiin että vanhoihin jäsenvaltioihin, ovat tulevan, tulevaisuuden talouden moottori, moottorin, jolla kriisi jää taakse. Ja Euroopan investointipankin toimet osaltaan myös ovat eräänlainen moottori, joka vie eteenpäin kasvua. Me tuemme täysin näitä prioriteetteja, jotka sisältyvät Eurooppa 2020 strategiaan, joten asiat, joista keskustelemme täällä yhdessä Euroopan parlamentin ja muiden parla- kansallisten parlamenttien kanssa, ovat merkittäviä meille ja antavat meille hyviä näkyviä hyvin ratkaisuun tulevaisuutta ajatellen. Ja nyt Euroopan kansan puolueryhmän puolesta herra eh, Rova Pietikäinen. Thank you very much. Indeed, uh, we are discussing more... Kiitos oikein paljon. Nyt puhumme enemmän vakaudesta, vaikka pitäisi puhua siitä, miten vapa- vakaussopimuksesta voidaan saada aikaiseksi todellinen kasvusopimus ja todellista kestävyyttä. Ja tätä varten tarvitaan lisää Euroopan tason toimintaa. Olen tässä sitä mieltä, että investointipankin ja komission rooli on hyvin tärkeä. Pitää miettiä yksityisen pääoman, erityisesti riskipääoman käyttöön saantia liittyen uudenlaisiin investointeihin, vihreisiin asioihin ja sosiaalisiin innovaatioihin. On ymmärrettävä, että lainsäätäjän tehtävä tehtävä on tässä tärkeä kaikissa jäsenvaltioissa ja myös Euroopan unionissa on tärkeää varmistaa se, että meillä on kunnianhimoisia ympäristötavoitteita ja tarvitaan myös kunnon lainsäädäntöä, jotta investoijat saavat tästä varmuan, varman toimintakentän. Ja sitten on edistettävä myös sellaista toimintaa kansallisissa parlamenteissa, että käytäisiin talousarviot läpi. Meillä on budjeteissa paljon rajoituksia ja se tärkeää, ettei tuettaisi sellaisia toimia, jotka eivät ole kasvutavoitteidemme mukaisia. Pitää toimia niin, että käytetään resursseja tehokkaasti ja tarvittaisiin myös sellaista kirjanpitoa, joka tämän huomioisi. On tärkeää saada aikaiseksi hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Kansalliset parlamentit, kansalliset budjetit ovat suurempia kuin Euroopan unionin budjetti ja sen takia tarvittaisiin sellaista toimintaa, jossa eri tavoin pyrittäisiin samaan suuntaan. Ja lopuksi hyvä puheenjohtaja, mutta ei vähemmän tärkeänä, olisi mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä investointipankki on, minkälaisia uusia välineitä tarvittaisiin, jotta riskipääoma saataisiin paremmin käyttöön. Tästä pitäisi puhua lisää. Uh, Seuraavat kolme ovat ensinnäkin Lord Lyndon Harrison ylähuoneesta, yhdestä kuningaskunnasta herra Giorgetti Italiasta ja sitten herra Kola Slovakiasta. Ensin Lordi Harrison. It was a great pleasure to receive... Kiitoksia puheenjohtaja. Se oli hienoa, että teidät vastaan hiljattain ylähuoneeseen. Ylähuone tällä hetkellä on julkaisemassa oman raporttinsa monivuotisesta rahoituskehityksestä vuodelta 1320 ja nyt kommenttini ovatkin peräisin juuri tästä esityksestä. Haluaisimme korostaa kertoa, kuinka tärkeä Euroopan lisäarvo on. Me uskomme, että meidän pitäisi olla todella tiukkoja budjettien kohdalla, jotta annamme selkeästi prioriteetin niille kysymyksille, joilla voimme vaikuttaa asioihin liikenteessä, tutkimuksessa, energiakysymyksissä. Henkilökohtaisesti minä uskon, että meidän pitäisi harjoittaa nollabudjetointia niin, että enemmän rahaa menee köyhimmille maille EU-maissa, jotta ne pääsevät pääsevät mukaan yhteismarkkinoille. Ja sitten vielä kolmanneksi budjetteja, rajoitusta budjettista tarvitaan kuitenkin suurempaa joustavuutta niin, että silloin kun siirrytään pois tästä säästäväisyyden ajasta, voidaan siirtyä kasvun aikaan, jos meillä ei ole joustavuutta näissä puitteissa. Se ei onnistu. Sitten yhtenäismarkkinoista eräs kollegani ylähuoneessa teki työtä Jacques Delorin kanssa näissä asioissa, mutta vieläkin odotamme yhtenäismarkkinoiden toimimista kunnolla. Ja edelleen vieläkin tärkeämpää odotamme vieläkin sitä, että nämä markkinat sopisivat yhteen pk-yritysten tarpeiden kanssa. Mitä tulee Eurooppa 2020 strategian, meidän pitää varmistaa, että tämä parantaa tulosta suhteessa Lissabonin strategiaan ja uskon, että suurin osa työtovereista on sitä mieltä, että siinä ei kyllä onnistuttu. Täällä on mainittu, miten Karel de Hucht julkaisi tiedotteen kansallisesta kaupasta, jossa EU pitäisi olla hiukan aggressiivisempi ja varmistaa, että EU onnistuu kansainvälisesti. Ja mielestäni tämän pitäisi olla tärkeä osatekijä strategiamme. Ja loppukommenttiini minun oman valiokuntani julkilla, julkaissut taloudellisesta hallinnosta EUsta viedään loppuun tässä kuussa. Ja kaikki ne, jotka ovat täällä mukana, tulevat saamaan kopion tästä, jos haluatte. Ja uskon, että tämä vaikuttaa tähän yleiseen strategiaan, jolla pyritään vahvistamaan kasvua EU-ssa. Kiitoksia. Lord Harrison, Kiitos, Lord Harrison. Nyt herra Giorgetti. Grazie, Presidente. Io penso che eh, dire con franchezza... Kiitos, puheenjohtaja. Minusta meidän pitää sanoa avoimesti, että kysymys on suuresta ja pitäisi painostaa niiden kunnianhimoisten tavoitteiden välillä, jotka ovat Eurooppa 2020-strategiassa, ja niiden vastausten välillä, joita on löydetty Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla näihin haasteisiin. Uskoakseni meidän kaikkien tulisi pitää mielessämme, että on olemassa suuri ero niiden varojen välillä, joita on, ja sen välin suhteessa siihen, mitä me teemme. Me olemme nähneet, että emme pysty budjeteissamme selviytymään kaikista menoista, joita on, joten ei ole olemassa mitään lopullista vastausta ongelmiin, joita meillä on. Ehkä tämän, tähän löytyy jokin ratkaisu eurojoukkovelkakirjojen muodossa, mutta mitä tulee käytössä oleviin varoihin, meidän pitäisi kuitenkin kysyä, mitä Basel kolmosen myötä tulee, koska sitä kautta kerroin nousee ja näiltä osin ennen kaikkea pienet ja keskusyritykset tulevat kärsimään vahinkoja ennen kaikkea siellä, missä on perinteinen pankkijärjestelmä, koska ne tulee vaatimaan erityisen varovaista politiikkaa suhteessa yrittäjiin. Meidän täytyisi tietysti juuri pankkijärjestelmässä ennen kaikkea johdannaistuotteiden osalta voimakkaammin taistella keinottelua vastaan ja kiinnittää huomiota enemmän reaalitalouteen ja tukea enemmän pieniä ja suuria yrityksiä, koska meillä on olemassa tietty harmaa vyöhykke tällaisten investointien ja niiden varojen välillä, joita kaupalliset pankit voivat varmistaa. Minä toivon, että eurojoukkovelkakirjoilla me voimme saada ainakin jonkinlaisen vastauksen tähän tilanteeseen. Novakola Slovakiasta. Mr. Chairman, Mr. President, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, aivan ensiksi haluaisin sanoa, että kiitän, että Euroopan investointipankki on toiminut myös Slovakiassa lähinnä maantiehankkeissa ja liikennehankkeissa, mutta sitten haluaisin myös kertoa meidän kantamme eurobondi ehdotukseen, jolla voitaisiin näitä erityisiä hankkeita rahoittaa tällä hetkellä. Vaaditaan, että panokset saadaan eri jäsenvaltiolta. Esitetään, että rahoitusta voitaisiin saada euromääräisten joukkovelkakirjalainojen kautta. Näin ei käytettäisi ainoastaan niitä jo hyväksyttyjä panoksia, vaan myös lainan kautta. Eli jos uutta rahoitusta otetaan käyttöön EUn tasolla, niin näin joko vähennettäisiin niitä varoja, joita annetaan 2020 tavoitteiden täyttämiseksi, tai sitten tämä johtaisi siihen, että jäsenvaltioiden panoksia kasvatettaisiin. Molempia lähestymistapoja voidaan käyttää, jos pyritään pitkän aikavälin vakauteen, mutta ne eivät kuitenkaan ole suosialiteetti- ja solidaisuusperiaatteen mukaisia. Tämä siitä syystä, että näin tehdään päätöksiä yhden pohjalta eri maat ja alueet, niiden hallinto tulee keskitetymmäksi ja siksi me emme puolla Euroopan käyttöönottoa. Sitten Anni Podimata sosiaalidemokraattien ryhmästä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήθελα να σημειώσω και εγώ από την πλευρά μου ότι ένα... Kiitoksia puheenjohtaja, minäkin. Niin kuin olen sanonut, yksi näistä pääkysymyksistä, joka tähän keskustelukeskukseen liittyy ja joka on tullut monissa puheenvuoroissa esiin, niin Euroopan parlamentin edustajilta kuin kansalta parlamentin edustajilta, siis Pitää pohtia, miten kohtaamme tämän rahoituksen tyhjön, joka johtuu kriisistä, ja miten toimimme sitten niin, että löydetään välttämättömiä resursseja, jotta voidaan toteuttaa onnistuneesti suuria ta- hankkeita ja tavoitteita voidaan saavuttaa, jotka liittyvät esimerkiksi 2020-strategiaan, mutta ajattelen myös muita suuria haasteita Euroopassa ja asia voidaan ajatella myös maailmanlaajuisesti. Haluaisin kohdistaa sanani EIPn puheenjohtajalle. Euroopan parlamentissa olemme samaa mieltä siitä, että meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota kriisin takia kansan budjettien rajoittamiseen ja meidän pitää keskittää huomiomme myös siihen, mitä kutsutaan innovatiiviseksi rahoittamiseksi. Tämä johtuu useistakin syistä. Ensinnä tähän liittyy suurta potentiaalia houkutella uusia investointeja ja myös tämä, tämä ei paina tavallaan kansallisten budjettien päälle. Siis tämä ei koske suoraan veronmaksajiin. Teidän puheenvuorossanne puhuitte Euroopan komission aloitteesta hetki aika sitten euroobligaatiosta liittyvän infrastruktuurihankkeeseen ja haluaisin heittää jotakin kysymyksiä tästä aiheesta. teksti, jonka Euroopan komissio on Siellä puhutaan valintakriteereistä, valintakelpoisuuskriteereistä infrastruktuurihankkeiden kohdalla. Ja siellä korostetaan, että julkiset hankkeet, jotka ovat valintakelpoisia, niiden pitää omata tällaista Euroopasta lisäarvoa. No hyvä, sitä voidaan eri tavoin tulkita, tehän tiedätte sen itse hyvin. Onko ennakkoehtona tällainen rajat ylittävä luonne töissä? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten muut ovat puhuneet 2020 strategiasta. Haluaisin tietää, puhutaanko vain infrastruktuurin hankkeista vai myös politiikoista, toimintatavoista, joihin liittyy Euroopasta lisäarvoa? Liittyvätkö nämä myös tähän 2020-strategiaan? Rosenkrantz Ruotsista. Thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olin täällä. Um, the subject of debate. Keskustelu, sen aihe on hyvin tärkeä. EUn täytyy keskittyä keskittyä siihen, että se lisää omaa kilpailukykyään, kasvua, kehitystä. Pysähtyneisyys ei saa olla vaihtoehto. Mitä sitten ovat toimenpiteet, joihin pitää ryhtyä? Ensinnäkin minusta on tärkeää saada loppuun viedyksi sisämarkkinat, kuten monet muutkin ovat jo maininneet. Euroopan komission mukaan tämä lisäisi että EU-ssa 10 prosentilla nykyaikaistamista, parantamista tarvitaan, ajatellen nimenomaan tehokkuutta palvelusektorilla digitaalinen agenda, yhteinen patenttijärjestelmä ja sääntöjen yksinkertaistaminen ovat tärkeitä. Voimme puhua vain näistä strategioista, jotka liittyvät kasvun lisäämistä, mutta ei merkitse mitään, jos me emme toimi sen mukaisesti, mitä me puhumme. Hyvin muotoilustrategiat ovat hyviä, on sanottu, puhuttu tavoitteista, 2020 strategia on hyväksytty ja tuen sitä monin tavoin. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. Meidän täytyy nykyaikaista EUn budjettia, mutta meidän täytyy myöskin ottaa rajoittavampi lähestymistapa. Meidän pitää suunnata investointia niin, että saamme uutta kasvulovaa teollisuutta. Nyt puolet budjetista tällä hetkellä esimerkiksi käytetään yhteisen maatalouspolitiikkaan. Se ei ole täysin yhteen yhdenmukaista EU 2020-strategian kanssa, joka pyrkii edistämään kasvusektoria. Meidän pitää nykyaikaista, meidän pitää edistää investointeja muilla alueilla, kuten tutkimuksessa, infrastruktuureissa ja koulutuksessa. Ratkaisu tähän on, ei ole laajempi budjetti, koska budjetin rahat ovat veromaksajien rahoja. ja Meidän pitää, pitää, rajo, pitää rajo, olla rajallisia tässä julkisten talouksien pitää olla tasapainossa. Ja tämä merkitsee sitä, että täytyy myöskin kunnioittaa paremmin sääntöjä, kuten esimerkiksi kasvu- ja vakaussopimusta. Ruotsin parlamentin rahoitusvaliokunta myöskin on transaktioveroa vastaan. Johtavat poliitikot eikä EUn, Ruotsin kansa tue tällaista verotusta. Minunkin mielestäni transaktiovero itse asiassa on huono ajatus, jos halutaan saada aikaan kasvua ja kukoistavampi maa Eurooppa. Joten ei, nyt on siis aika toimia. Nyt on varmistettava se, että EU 2020 strategia todellakin voidaan toteuttaa. Äh, <coughs> Herra Voskanjan Romaniasta. Okay. Dann kommen wir zum nächsten. No sitten Anne Jensen liberaalien ryhmästä Euroopan parlamentista. Thank you, Chairman. And... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos herra Maista tästä rinomaista puheesta. Minä voin todellakin aika lailla yhtyä siihen, mitä hän sai, että tarvitsemme valtavia investointeja Eurooppaan. Minun pitäisi nyt, kun kaikki kansallisten parlamenttien edustajat ovat täällä paikalla, kertoa, kuinka turhauttavaa täällä Euroopan parlamentissa on usein, sillä hallitusten päämiehet teidän maistanne ovat hyväksyneet sellaisen että pitäisi tehdä valtavia energiainvestointeja, mutta tähän ei kuitenkaan ole rahaa. Meillä ei ole tarpeeksi varoja kun tämä on hyväksytty ja champagnea juotu, niin sen jälkeen valtiovarainministerit tulevat paikalle sanomaan, että rahaa ei ole, emme voi maksaa. Siksi herra Maistalin on kehitettävä jotain. Meidän on saatava jostain varoja. On tietysti sellaisia hankkeita, joihin tarvitaan varoja budjetista. Ja kuten sanoitte, on sellaisiakin hankkeita, joihin voidaan saada rahoitusmarkkinoilla. Ja sitten Slovakki-kollegalle haluaisin myös sanoa erään seikan liittyen näihin projektibondeihin. Meillä Tanskassa on suuri valtion omistama yhtiö, joka sijoittaa tuulienergiaan. Se haluaa toimia markkinoilla ja se on päättänyt eläkeyhtiöiden kanssa, että sijoitetaan rahaa tähän tuuli, mylly, tuulipuistohankkeeseen. Se on Euroopan laajuinen, sillä tämä energia ei tule ainoastaan Tanskan käyttöön, vaan myös valtion maiden käyttöön. Muuallakin Euroopassa sitä käytetään, mutta eläkerahasto ei pysty tätä koko riskejä kuitenkaan ottamaan. Ja sen takia te, herra maista, teitä tarvitsemme silloin, kun on suuria riskejä, jos tulee esimerkiksi tsunami, joka käy meidän tuulipuissamme kimppuun. Näin ehkä käy, mutta emme pysty tällä hetkellä sitä vielä ennakoimaan, mutta ehkä myöhemmin tulee jotain tällaista. Sen takia nämä projektibondit ovat todella tärkeitä. Toivotan teille todellakin menestystä tämän hankkeen osalta. Juusa Unkarista. Kiitos puheenjohtaja haluaisin ilolla todeta, että voin käyttää puheenvuoron täällä kansallisen parlamentin edustajana. Ja minun vaikutti pääjohtaja Maistatin samoin kuin pääjohtaja Mitro, Miron puheenjohtaja. Me, täällä on itse sanottu jo lähestulkoon olennainen asia, jota on kerrottu kuin kista kuumaa puuroa, puuroa, nimittäin, että kriisi lähti Yhdysvalloista. Ja se oli kiinteistö kupla, joka itse asiassa oli rakenteellinen kriisi, ja Euroopan menestys riippuu nyt siitä, että tällainen rakenteellinen kriisi, tuleeko Eurooppa selviytymään siitä. Maistatin, herra Maistatin esitys oli erittäin innostava. Sanoisin, että on tärkeää mennä eteenpäin. Ja jos sanotaan, että seuraava vuosikymmen on ratkaisevan tärkeä Euroopalle, kysyisin, että edellinen vuosikymmenen, mitä siitä ajatellaan, olemmeko olleet liian anteeksi antavia ajatellen Lissabonin strategian epäonnistumista. Se oli kuitenkin suuri epäonnistuminen, eikä sellaista saa tapahtua uudestaan. Ei tarvita vain lisää Eurooppaa, vaan tarvitaan integroitunutta Eurooppaa. Integroitunut Eurooppa merkitsee voimaa, markkinavoimaa, jota voidaan hyödyntää. Ja kuten alustuksessa nousi esille, kriisin hoitamisessa on nopeuskin tärkeä asia, joten on hyvä uskaltaa tehdä päätöksiä nopeammin. Kiitos. Ja nyt herra Hortense Martins Portugalista. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herran maista, koska investoinnit varsin erittäin tärkeitä. Ilman niitä ei ole kasvua eikä työpaikkojen luomista, niin me kaikki tiedämme. Mutta herra maista sanoi, että 2009 lama selittää investointien romahduksen, mutta osoittaa, pitääkö kaikkia investointeja kohdella samalla tavalla, kun investoidaan koulutukseen tai tutkimukseen, tieteeseen tai investoinnit, jotka ovat 2020 strategian mukaisia. Eikö pitäisi käsitellä investointeja eri tavoin Portugalissa viime vuosien aikana energiasektorilla on esitetty huomattavasti. Portugali on panostanut uusiutuvaan energiaan ja uusiutuvan energian lähteisiin, tuulivoimaan ja vesivoimaan ja haluaisin kiinnittää huomionne siis, siis, siis sanotaankin la, laisten puitteiden pitää olla vakaita, kun, jotta voidaan houkutella näitä erityisesti pitkän aikavälin investointeja. Danuta Hybner. Thank you, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan Aivaneksi sanoisin, että voin yhtyä Maistatin sanoihin siinä mielessä, että on aina vaikea tietää, miten voidaan saada aikaiseksi eh, sijoittaa kasvuun, mutta miten voidaan sijoittaa sellaisiin kasvuun, joka on 2020 kasvua, eli että tarvitaan lisää korkeariskisiä investointeja, miten voidaan lisätä kilpailukykyä ja sitten samanaikaisesti luoda kestäviä työpaikkoja. Tämä on vielä suurempi haaste tällä hetkellä täällä Euroopassa. Sitten te mainitsitte puheenjohtaja täällä kansallisten budjettien leikkaukset, jotka ovat voimassa jonkun aikaa, ja te mainitsitte, että teillä on epäilyksiä yksityisten pankkien rooliin tulvina kuukausina tai vuosina. Tähän lisäisin vielä, että EUn budjetti 2013 jälkeen tulee olemaan aika lailla pieni. Katsottiinpa sitä mistä näkökulmasta hyvänsä. Ja sitten toinen seikka, joka on huomioitava, on maailmanlaajuinen kilpailu kasvun rahoitusmekanismin osalta. Eli tässä nyt ei pystytä muuta tekemään kuin lisäämään vipuvaikutusta kaikista julkisista budjeteista, eli siis EU-budjetista ja myös kansallisista budjeteista. Puhumme enemmän EU-budjetista, mutta kansallisella tasolla pitäisi harkita tätä samaa. Ja sitten teidän roolinne on pankissa todella tärkeä tällä hetkellä. Ja siksi haluaisin esittää teille pyynnön. Te tiedätte kokemuksestanne, että yksi syy siihen, että investoijat eivät innokkaasti käytä innovatiivisia rahoitusjärjestelyjä, on se, että sääntelypuitteet erityisesti eurooppalaisella tasolla ovat liian monimutkaiset. Usein on todellinen painajainen lähteä käyttämään jotain uutta välinettä, jos ajatellaan näitä jatkuvia eh, luottoja tai muita. Toivottavasti nämä joko velkakirjalainat tulevat olemaan helppokäyttöinen instrumentti. Tiedän, että tekin olette mukana työstämässä uutta lainsäädäntöä, niin haluaisin pyytää, että varmistatte, että saamme todella hyvät lainsäädäntöpuitteet, eli sellaiset puitteet, jotka on räätälöity tähän tarkoitukseen ja näin voidaan monilla eri aloilla käyttää näitä uusia rahoitusvälineitä, joita juuri työstätte. Eli tarvitsemme valvontajärjestelyjä, seurantajärjestelyjä, kaikki nämä asiat pitää tukäteen suunnitella. Ja jos voitte sitten myös sitoutua siihen, että lisäätte hallinnollista kapasiteettia. Ja tämä loppuu nyt tähän. Herr Stumpfol von Österreich. Itävallasta herra Stumpfol. Herr Vorsitzender. Niin, herra puheenjohtaja. Olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä, että se, mistä täällä nyt keskustellaan, on hyvin mielenkiintoinen haaste ja tulee olemaan ratkaisevaa Euroopan tulevaisuuden kannalta. Olemme yhtä mieltä siitä, että EU 2020-strategia on erinomainen, erinomainen perusta, ja jotkin aiemmat puheet ovat jo todenneet, että emme saa tehdä samoja virheitä kuin Lissabonin strategian yhteydessä, joka oli hyvin johdonmukainen, mutta jossa toimeenpano ei onnistunut. Tärkeää on, että nyt strategia pannaan menestyksekkäästi toimeen, Uskon, että meillä on vain yksi mahdollisuus nyt. Jos EU 2020-strategian yksittäiset tavoitteet lasketaan, otetaan huomioon jäsenvaltiokohtaisesti, niillä, niiden täytyy olla olennainen osa kunkin jäsenvaltion omaa talouspolitiikkaa. Näin tehdään Itävallassa. Meille nämä tavoitteet ovat meidän talouspolitiikkamme suuntaviivat. Mitä tulee tulevaisuuteen, kaikki investoinnit täytyy tehdä niin, että ne vaikuttavat kilpailukykyyn, investointi, infrastruktuuri, koulutus. On suuri vaara siitä, että Eurooppa etääntyy yhä enemmän sisäisesti, koska kuka pystyy hyödyntämään kasvumahdollisuudet Kiinassa, Intiassa, Brasiliassa. ja kilpailukykyiset pystyvät siihen muut jäävät jälkeen. Siksi on tärkeää, että investoimme kilpailukykyyn, jotta Eurooppa ei joutuisi tähän voileipätilanteeseen, jossa on dynamiikkaa Intiassa, Aasiassa ja toisaalta Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Meidän pitää päästä tästä väliasemasta pois, asemasta pois. Jokaisen maan osalta tilanne on se, että niiden pitäisi tehdä EU 2020-strategian tavoitteista suuntaa antavia omassa talouspolitiikassaan. Tällaisia tapaamisia muuten ei pitäisi järjestää vain kerran vuodessa, vaan useammin. Nyt puheenvuoro herra Antoni van Dijkille. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, dank voor de uitnodiging. Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että annoitte minulle puheenvuoron. Minä puhun vapauspuolueen PVVn nimissä. Eurooppa pyrkii nyt pääsemään kriisistä. Me olemme huolestuneita Euroopan ja euron tulevaisuuden osalta. Meidän pitää tietysti parantaa kilpailukykyä, mutta tärkeintä on nyt kysyä se, miten voimme samanaikaisesti vahvistaa PK-yrityksiä ja kiristää vyötä ja ottaa käyttöön tiukemmat kriteerit pankkien osalta. PVVllä on ajatuksia myös liittyen jäsenvaltioiden riippuvuuteen riippumattomaan toimintamahdollisuuteen. Meidän mielestämme Euroopan unioni ei ole mikään liittovaltio, emme sellaista halua mitään supervaltiota ja vaikuttaa siltä, että kriisi painostaa meitä poliittista unionia kohti. Näin ei pitäisi kuitenkaan tehdä. Vapauspuolue PVV ei halua, että suverenisuutta annetaan jäsenvaltioilta Euroopalle pois. Emme halua myös minkäänlaista eurooppalaista veroa, olivatpa ne nimeltään mitä hyvänsä, transaktiovero tai eurobondit tai projektibondit. Ei Eurooppa voi veroja kerätä. Maiden on pyrittävä olemaan vahvoja niin vahvoja kuin mahdollista. EU on niin heikko kuin sen heikoin osio ja tämä heikoin osio yhä suurenee. Kaikilla jäsenvaltioilla on vastuullaan se, että ollaan kilpailukykyisiä, mutta tästä ei kovinkaan paljon puhuta. Vaikuttaa siltä, että EUn tehtävä on lisätä kilpailukykyä jäsenvaltiossa. Muchas gracias. Presidente, para hablar de inversiones y estrategia me tulee Eurooppa 2020 strategian ja investointeihin. Puhutaan paljon säästöistä. Tietysti tähän liittyy tietologiikka. Kaikki pyrkivät vahvistamaan budjettia, pyritään korjaamaan Äh, suhdansyklisiä eroja ja lisäämään menojen ja tulojen laatua ja luoda sitten marginaaleja investointeille onkin välttämätöntä, jos haluamme saavuttaa 2020 strategian tavoitteet ja korjata näitä virheitä. Miten niistä pitäisi investoida? Infrastruktuurin tietysti, liikenteeseen, energiaan, laajakaistaan, niin kuin herra Maistat sanoi, että Tämä on 1,2 miljardia, kaksi kertaa monivuotiset rahoituskehykset. Tämä osoittaa, minkälainen kapasiteetti meillä on toimia. Pitää investoida koulutukseen. Ja sitten esimerkiksi Hollannissa ja Espanjassa on laskettu, että tämä edu on yli 2 miljoonaa euroa per henkilö 40 vuoden aikana työelämässä. Pitää investoida kansantasolla voidaan neuvotella asianmukaisesti budjeteista ja kun tiedetään, että tarvitaan lahjakkuutta myös ulkopuolelta, Eurooppaan tulee pätevää väestöä yli alle puolet USA menevästä ja alle viidensosa siihen, kun Australia. Meidän täytyy voida houkutella tänne lahjakkuutta ja siksi meidän täytyy toimia kolmen suuntaisesti. Ensinnäkin kaupallisesti rahoitusalalla, toisin kuin muut ovat ajatelleet, Vaasel on hyväksi rahoitusjärjestelmä ja tämä saa aikaan suurempaa vakautta ja näin ollen järjestelmän kustannukset ovat alhaisemmalla tasolla ja os... Nä ja näin vältetään näistä kuplista, jotka kohdistetaan toimintaan reaalitalouteen. Joten pitää uudistaa rahoitusjärjestelmää syvällisesti. Tarvitaan myös budjetin uudistuksia, koska resurssit ovat Euroopassa riittäviä ja siksi pitää lisätä niiden määrää. Entä sitten kansalaiset pitäisi jatkaa tätä verotaakkaa, ja herra Maistat puhui tästä, ja innovatiivisesta rahoituksesta. Miten jaamme tämän riskin? Haluaisin puhua myös euroobligaatioista hankkeiden kohdalla, ja sitten meidän pitäisi finalisoida puheajan. Koordinada europea. Tässä investoida eurooppalaisesti ja kohdennettu tavalla. Me saa muuten keskustella päätöksen ajoissa. Aika on vielä vain 30 minuuttia. Vielä on monta puheenvuoropyyntöä. Ja haluan myös, että herra maissa ja esittelijä saavat tilaisuuden tehdä yhteenvedon. Herra Andriu Kaitis Liettuasta. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Niin, on hyvä, että on selkeitä sääntöjä, pitää ajatella globaalisti ja toimia paikallisesti. Nyt meillä on 27 kansallista parlamenttia ja Euroopan parlamentti. Meidän täytyy pyrkiä koordinoimaan, harmonisoimaan toimiamme, jotta saamme aikaan tuloksia EU 2020-strategian osalta. Ja on tärkeää, että on myös yhteys vakaus- ja kasvusopimukseen, sen makro talouden toimiin ja kansallisiin uudistusohjelmiin. Meidän täytyy koordinoida tällaista yhteyttä. Liettua tekee nyt kotiläksyjä. Meidän parlamenttimme on jo hyväksynyt tiettyjä päätöksiä, jotka liittyvät Euroopan talouden ohjauskauteen. Ja haluaisin sanoa myöskin, että alueellinen yhteistyö Baltian alueella Itä, Itämeren maiden kesken on hyvin hyvä esimerkki. Nämä ovat hankkeita, jotka voivat yhdistää Baltian maat ja koko Itämeren maan alueen maat toisinsa, ja eurovelkakirjat tässä yhteydessä olisivat erinomainen mekanismi. Tietysti meillä on tällaisia eurojoukkovelkakirjoja voidaan käyttää eri hankkeisiin, jolloin voidaan toteuttaa hankkeita koko alueella – ja uskoakseni näissä yhteyksissä Itämeren strategia on erinomainen hanke. Olemme iloisia siitä, että Jacques Delors ja Jerzy Buzek ovat saaneet päätöksen tällaisen Euroopan sopimuksen samaan tarpeellista Euroopalle. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Nyt jatkan tanskan kielellä. Kiitos ensinnäkin Philip Maistadille tästä erinomaisesta puheenvuorosta. Voin yhtyä siihen, mitä hän sanoi pankkirahoituksesta pitkällä aikavälillä. Tiedän, että se tulee olemaan rajoitettua ja tiedän, että on myös budjettiongelmia jäsenvaltioissa ensi vuosina. Sen takia tarvitaan tietty vipu, jotta voidaan saada tarpeeksi investointeja, jotta voidaan päästä 2020 tavoitteisiin. Me voimme yhtyä näihin Eurooppa 2020 tavoitteisiin, mutta meidän pitäisi ensinnä kuitenkin saada rahoituksemme järjestykseen. Meillä on ollut rahoituskriisi ja nyt tarvitsemme investoijia, mutta sitä varten tarvitaan luottamusta eri maihin. Ja onko sijoittajilla luottamusta? No ei, sitä ei ole. Moni maa on kuluttanut enemmän kuin mitä olisi pystytty tekemään. Me olemme käyttäneet enemmän varoja kuin mitä meillä oli, ja sen takia on ollut paljon valtionjoukovelkakirjoja, paljon tällaisia anteja liikaa. Ja sitten jos ajatellaan sitä, mitä Aasiassa tapahtuu, kaikkea ei saa nyt sekoittaa keskenään, Meillä on täällä Euroopassa tietynlainen luksusansa. Meillä on vähän työtunteja, korkeat palkat, pitkät lomat ja on luotettu, että talous kasvaisi niin kuin Aasiassa. Minä voin yhtyä kyllä euroobligaatioihin, mutta tuskinpa tämä riittää, jos muita työmarkkinauudistuksia ei tehdä, jos halutaan saada sijoittajien luottamus takaisin, niin olisi hyvin tärkeää parantaa meidän työmarkkinoidemme toimintaa. Ettekö ole sitä mieltä, herra meistat, että Euroopan unioni pystyisi maksamaan nyt näillä järjestelmillä eläkkeensä? Kiitos. Oui, monsieur le président, ça va être difficile. Deux, ou trois choses. La, la première, c'est sur les... Ensinnäkin tarpeesta. Voisin kysyä herra Maistatilta todellista tarpeesta, onko tämä tästä kumulointia vai onko kyse vain siitä, mikä on järkevää, koska kun katson tiettyjä infrastruktuureja, josta me nyt puhumme, kuten esimerkiksi kaasua, kolme kaasuverkosta, onko tämä nyt kohtuullista sitten sähkö, sähköverkot yhteenliittymät, pitääkö sitä antaa prioriteetti vai sellaista su- suosia, että hajautusta tuotetaan sähköä alueella. Ja sitten kolmas kysymys, johon ei ole vielä vastausta löytynyt minun, minun mielestäni, niin sitten tämä vihreä kasvu, saadaanko kasvua vielä tämän päivän jälkeen, ei ollut myöskään esille tutkimusta. Ehkä tämä oli tahallista, mutta uskon kuitenkaan. En ainakaan kuullut sitä mielestä, että tämä olisi tärkein investoinnin kohde. Sitten pari asiaa lopuksi, koska aika on varsin vähän ensinnä. Ja totean, että se mitä hän ehdotti oli todellakin erikoista, nimittäin pri- vain julkinen sektori voi kantaa riskin. Luulen, että pankitkin olisivat jonkin verran vastuussa, en puhu tästä EIPstä, vaan yleensäkin pankkisektorista. Sitten viimeinen kysymys koskisi Basel 3. Olen kuullut paljon siitä, että Basel 3 on vaarassa aiheuttaa paljon ongelmia, erityisesti pankeille, eikä niinkään, varsinkin koska se rahoittaa pk-yrityksiä. Sitten kuulin puhuttavan tuhlauksesta, varmastakin tuhlausta julkisella varoilla harjoitetaan, mutta uskon kuitenkin, että rahoituskriisi oli itse tällaista vakavaa tuhlausta, josta ei tarpeeksi kyllä ole puhuttu, se yksityisen sektorin tuhlausta. Kavasin ymmärtää, sinulla olisi kysymys pääjohtaja Maistatilla, haluatko yhdistää sen yhteenvetosi? Vielleicht nicht, weil... En ehkä. Non, mais ma question elle est très très brève parce que euh, bon. Ihan lyhyt kysymys Jos ajatellaan sijoitustarpeita ja se, kuinka vaikea on saada klassisia sijoituksia, tämä on ihan ymmärrettävää ja tärkeää, mutta minä olisin kysynyt näistä uusista rahoitusvälineistä, inoista rahoitusvälineistä, miten niiden kautta voidaan saada eurooppalaisten säästöt käyttöön, eikä ainoastaan kolmansien maiden varoja ja miten sitten tämä pitkän aikavälin strategia, nämä uudet infrastruktuurihankkeet, miten niissä huomioidaan yhteenkuuluvuus ja lähentyminen, sillä tämähän oli yksi kriisin syitä Euroopan unionissa. Niin, Maistat, teillä on nyt puheenvuoro tarttua estettyihin kommentteihin ja kysymyksiin, vastata niihin ja sitten saavat vielä eri poliittisten ryhmien koordinaattorit puheenvuoron lyhyesti. A, olemme unohtaneet vielä yhden henkilön. Ennen kuin saatte puheenvuoron, herra Cironis Kreikasta saa vielä kerran puheenvuoron. Hän on listalla, unohdin hänet. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας να μετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική... Kiitoksia, että meidät on kutsuttu osallistumaan tähän parlamenttien väliseen kiinnostavaan kokoukseen. Olemme keskustelleet Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ja kansallisten parlamenttien kanssa. valtioiden tavoitteena kriisin aikaan on vastata vak- vakaustarpeisiin, vähentää budjettivajetta, mutta toisaalta pyritään saamaan aikaan suurempaa kohesiota, suurempaa edistystä ja kehitystä ja nyt kuitenkin tapahtuu niin, että kansantaloutemme kärsivät lamaasta, velan noususta, työttömyydestä. Tarvitaan siis lisärahoitusta, että voidaan rahoittaa kehitystä ja kohesiota ja vasta tähän kriisiin näissä maissa. Kreikka on samaa mieltä siitä, että pitää lisätä resursseja, kohesiota ja kehitystä varten. Lisäksi olemme tehneetkin päätöksen Eurooppa-neuvostossa vak- vakausmekanismista. Tämä on meistä myönteistä kehitystä. Uudet välineet, jotka EIPn puheenjohtaja otti esille, voivat olla yksinkertaisia, ymmärrettäviä, tehokkaita ja ne voivat palvella kehitystä, kohesiota resurssien täytyy todellakin mennä reaalitaloutta palvelemaan eikä kattaa rahoituslaitosten riskejä. Mielestäni Kreikassa uskon tarvitaan alueellista lähestymistapaa, mitä tulee politiikkojen valintaan alueellisesti. Me olemme myös sitä mieltä, että kulttuuri, matkailu, jotka eivät ole tällä hetkellä mitään prioriteetteja, niillä pitää kuitenkin olla oma paikkansa uudella ohjelmakaudella, samoin kuin primäärisektori, joka tarvitsee myös apua sitten alueen luottamus on suuri prioriteetti Kreikalle. Me ehdotamme, että vahvistettaisiin tavoite kolme aluetta niin taloudellisesti kuin toimielimellisestikin, jotta otettaisiin mukaan erityisalueet, kuten saarialueet, vuoristoalueet ja raja-alueet. Niin, nyt teillä on puheenvuoro pääjohtaja Maistat. Le président, et je le comprends, me donne très peu de temps, donc... Ymmärrän puheenjohtaja, että aika on vähän, eli pyydän anteeksi jo etukäteen, että en pysty vastaamaan kaikkiin kommentteihin, jotka olivat hyvin mielenkiintoisia. Eli sen takia ihan lyhyesti kolme aihetta, joista moni teistä on puhunut. Ensinnäkin pienten ja keskisuurten yritysten rooli. Ne ovat tietysti avainasemassa Euroopan kansantaloudessa mehän tiedämme, että suurimmassa osassa yrityksiä on alle 250 työntekijää ja nimenomaan siellä on eh, tärkeä työllistämisvaikutus, eli sen takia tätä ei pidä unohtaa, mutta jäsenvaltioiden pyynnöstä sanoisin vielä, olemme paljon lisänneet niitä lainojamme, joita on pankeille pk-yrityksiä varten. Mm, luvut löytyvät sieltä paperista, joka teille on jaettu. Nyt pystymme tarkastelemaan sitä, miten näitä varoja käytetään ja pystymme varmistamaan sen, käyttävätkö pankit nämä rahat tullekin siihen, että parannetaan pk-yritysten lainan saantia. Ja sitten toinen kommentti Rova Pietikäiseltä, joka oli todella oikean osuva. Ei tässä ole ainoastaan luotto, vaan myös riskipääoma Ja siinä mielessä meidän on ponnisteltava yhä lisää. Meillä on alayhtiö, joka on nimenomaan riskipääomaan erikoistunut, eli rahastoihin, jotka tätä toimintaa harjoittavat pk-yrityksissä. Me olemme myös päättäneet antaa tytäryhtiöllemme lisää mahdollisuuksia. Tähän liittyen sitten komissiolla on SIP-niminen ohjelma, jolla silläkin annetaan lisää mahdollisuuksia PK-yrityksille toimia. Eli nyt puhun todella sähkösanomaomaisesti, anteeksi, mutta asiaan voidaan vielä palata tarkemmin, jos toivotte näin. Ja toinen aihe ovat nämä projektibondit, Täällä on vielä jonkun verran väärinkäsityksiä selvästi. Ehkä puheenjohtaja Delors antamille anteeksi, mutta kun pyrin tätä asiaa selittämään lehdistölle, niin erotan toisistaan Delor joukkovelkakirjat, sitten Junckerin joukkovelkakirjat ja Barroson joukkovelkakirjat. Minä puolan niitä kaikkia henkilökohtaisesti, mutta on ymmärrettävä, että nämä ovat hyvin erilaisia välineitä. Delor-bondit niiden ajatuksena on, että Euroopan unioni voisi myös lainta, jota voitaisiin tehdä investointeja. Delor teki tämän päätöksen silloin, kun päätettiin ensimmäistä TEN-verkoista Euroopan unionissa. Tuolloin suurin osa valtiovarainministereitä vastusti ajatusta, sillä tämän tyyppiset joukkovelkakirjat lisäävät EUn velkaa, eli tämä oli täysin ortodoksista budjettinäkökulmasta, sillä ajatus oli, että lainat menisivät ainoastaan sellaisiin investointeihin, joilla lisätään eh, yhteistä pääomaa. Tämä oli ensimmäinen euro joukkovelkakirja laina muoto, joka oli peräisin nimenomaan Euroopan unionilta. Ja sitten meillä on nämä Juncker-bondit, eli tässä ikään kuin osa jäsenvaltioiden velasta. Siitä tehtiin keskinäistä. Se voidaan tehdä keskitetyn viraston kautta, mutta ajatus oli tietyssä mielessä saattaa yhteen eri valtioiden ominaispiirteet niin, että pelan tietyn osan osalta, ja tässä viittaan Brygelin klubin tietoihin, että yksi osa niistä olisi käytettävissä yhteisenä velkana. Ja sitten meillä, tai lainana, sitten meillä on Barroso bondit ja tässä liikkeelle ei ole Euroopan unioni, eivätkä jäsenvaltiot, vaan kyseessä on hankeyhtiö, joka voi olla sekä yhtiö, julkinen ja yksityinen, ja sieltä nämä joukkovelkakirjat lasketaan liikkeelle, mutta tarkoituksena on, että ne voisivat olla niin laadukkaita, että institutionaaliset investoijat voisivat niitä ostaa. Eli sanoisin herra Goberille, että ei tässä julkisen sektorin koko riskiä pidä kantaa, vaan tässä ajatellaan tietynlaisia sijoittajia, eli niitä sijoittajia, jotka pystyvät sijoittamaan pitkällä aikavälillä. Mehän tarvitsemme tähän tällaisiin hankkeisiin nimenomaan pitkän aikavälin rahoitusta ja siksi on nimenomaan eläkeyhtiöitä ja vakuutusyhtiöitä ajatella. Siellä on hyvin tiukat säännöt nämä yhtiöt pystyvät investoimaan ainoastaan sellaisiin yhtiöihin, joiden luokittelu on A, joskus AA. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että hankkeen on oltava laadukas, mutta ainahan on olemassa riski, kun lähdetään infrastruktuurihankkeeseen. Eli sen takia on tärkeää, että luokitus on todellakin A- tai AA-tasolla. Ja tässä tukea sitten voidaan mahdollisesti saada myös komissiolta. Ja hyvä esimerkki saatiin rova Jenseniltä. Tämä koski näitä tuulivoimaloita. Tämä on juuri sellainen hanke, jota tarkoitetaan 2020 hankkeessa, eli Kyseessä ovat uusiutuvat energianlähteet, mutta niin siihen liittyy kuitenkin sellainen riski, että perinteiset pankit eivät sitä haluaisi rahoittaa, mutta nimenomaan tällaisilla projektibondeilla voitaisiin rahoitusta saada koottua. Ja sitten vielä muutama tärkeä seikka. Täällä moni teistä teki vertauksen Lissabonin strategiaan. Täällä on sanottu, että se epäonnistui, mistä syystä ja miksi sitten Eurooppa 2020 strategia onnistuisi paremmin. No, tämä ei riipu niinkään siitä, mikä strategian sisältö on. Sehän ei ole kovinkaan erilainen, eli tämä tarkoittaa, että Lissabonissa varmasti tehtiin ihan oikeanlainen diagnoosi, vaan tärkeää nyt on se, miten se pannaan täytäntöön. Ja tässä ongelmana on Euroopan taloushallinto. Tästä ei nyt edes kovasti puhumaan, mutta huomisaamuna ECOFIN neuvosto tarkastelee komission ehdotuksia koskien taloudellista hallintoa. Tässä tarvitaan nyt kahta toimea, eli ensinnäkin on vahvistettava hallintoa niin, että otetaan käyttöön seuraamuksia, jotka ovat uskottavampia ja sitten toivoisi, että myös otettaisiin käyttöön sellaisia kannustimia, jotka saisivat jäsenvaltiot toimimaan suuntaviivojen mukaisesti, josta on yhdessä päätetty. Mutta tässä ei pidä ainoastaan päättää, vaan pitää myös laajentaa. Tähän asti on keskitytty lähinnä budjettiaspekteihin monivuotisissa rahoituskehyksissä. Mutta tämänpäiväinen keskustelu osoittaa, että on muitakin poliittisen keskustelun aiheita, joita pitää koordinoida. Esimerkiksi tutkimus on selvää, että meidän investointimme tutkimukseen ovat tehokkaampia, jos koordinoimme niitä paremmin. Ja jotta tämä olisi mahdollista, on hyväksyttävä, että monenvälinen valvonta Euroopassa ei koske ainoastaan budjettiaspekteja, vaan myös muitakin talouspolitiikan aspekteja lopetan tähän puheenjohtajan, mutta kuten voitte havaita, tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Minä olen kokemuksesta havainnut, että tämä on ennakkoehto sille, että 2020 strategia voi onnistua. Jos nyt vielä viisi koordinaattoria, ehkä voisitte käyttää vain yhden minuutin, jotta Pervan saisi lopuksi vielä viisi minuuttia. Sitten joudumme lopettamaan. Frank Engel ensin. Merci, monsieur le président. Ce sera difficile, mais je... Tämä on vaikea, mutta teen nyt parhaani hiukan historiasta taustaa. Kaikki nämä eurooppalaiset joukkovelkakirjat ovat olleet olemassa jo vuodessa 1953, koska 1953 vuodesta lähtien on ollut tällainen eurooppalainen hanke, tai sopimusluonnos, jota ikään kuin ei koskaan hyväksytty. Siellä todettiin, että Eurooppa voisi laittaa liikkeelle omia joukkovelkakirjoja, että voisi rahoittaa toimintansa. Tämä ei olekaan niin aivan upo uutta kuin voisi luulla. Sitten yksi uusi luku pöydälle, joka tuli johtajamaisterilta 500 miljardia pelkästään infrastruktuurin. Tämä olisi 10-20 euro EU-budjettia vastaava summa. Mielestäni tämä ei kaikki voi mitenkään tulla yksityiseltä sektorilta, joten meidän pitää sopia lopultakin eurooppalaisesta julkisten investointien strategiasta pitää tietää, mitä me tarvitsemme ja minne pitäisi päätyä ja miten tämä rahoitamme. Minulla on sellainen vaikutelma, että tällaista ei voida rahoittaa ilman, että muokataan huomattavalla syvällisellä tavalla budjettijärjestelmiä Euroopassa. Vielä lyhyesti äh, raho, yritysten kasvun rahoituksesta. Meillä on liian vähän yrityksiä Euroopassa, sellaisia yrityksiä, jotka saavat tällaisen kriittisen koon, jotta voit vielä kilpailla – pohjois ja muiden kanssa, joten tarvitaan enemmän riskipääomaa. Ja jos ei se tule luonnollisesti yksityiseltä sektorilta, silloin tietysti täytyy toimia niin, että rahoitusta tulee sitten julkis- julkisista varoista. Kiitoksia. Io sono un po' preoccupato dalla separazione che facciamo nelle nostre... Kiitos, kiitos. Olen hiukan huolissani niistä erotteluista, joita me teemme keskustelussa erityisten syiden osalta, joista ei ole mitään kommentteja esitettävänä, ja sen osalta, mitä herra Maistat sanoi, mikä liittyy EU 2020, jotka ovat siis yleisiä kommentteja. Mitä me saamme kuulla tänään on se, että monet ihmiset, minä kuulun niihin, ovat sitä mieltä, että jos ei ole suurempaa poliittista integraatiota, emme pysty puolustamaan euroa, mutta ilman euroa meillä ei voi olla kunnolla toimeenpantoa EU 2020 strategiaa. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että kaikki asianosaiset toimielimet, myöskin sosiaaliset asianosaiset voivat pyrkiä sammuttamaan tavoitteet. Ja toinen asia, joka on tapahtumassa, ja ajatellen välineitä, joita on, meidän pitäisi varmistaa se, että vakaus sopimuksen välineitä ei käsitellä EUn toimielinrakenteen ulkopuolella. Meillä pitää olla samantyyppinen vaikutus rahoitukseen ja reaalitalouteen. Olle Schmidt. Niin, olen sitä mieltä, että tämä on hyvin mielenkiintoinen ja arvokas keskustelu. Tämä ei ole mikään Euroopan Yhdysvaltojen alku, sitä ei pidä pelätä mutta tämä on alku keskustelulle, jossa jokainen meistä, maat, kansalaiset, joita me edustamme, riippuu toisistaan. Me emme voi unohtaa sitä, vaikka jotkut eh, ovat sitä mieltä, että kysymys on sitä, että on liikaa Eurooppaa, jotkut tästä mieltä, että on liian vähän Eurooppaa. Kaikesta huolimatta olemme toisistamme riippuvaisia, olemme yhteydessä toisiimme tavalla, jota emme voineet kuvitella 5 tai 10 vuotta sitten. Kaksi kommenttia. Lord Lyndon Harrison. Oli hyvä kuulla, että te pohditte kaupan kysymyksiä. Sanoisin teille, teidän kumppaneillenne Lontoossa, että tästä syystä me tarvitsemme voimakasta Iso-Britanniaa EU-ssa vapaan, uskon vapaan kauppaan ja sisämarkkinoiden suojelun kannalta – ja herra Van Dijk, Alankomaista teille sanoisin, että totta kai voitte olla kriittinen, mutta ei teidän pidä syyttää Brysseliä kaikesta, mikä menee väärin. Voitte olla kriittinen, mutta älkää syyttäkö Brysseliä kaikesta, koska tällainen syyttelypeli minun mielestäni vaarantaa koko eurooppalaisen hankkeen. Yeah, thank you, thank you, uh, Mr. Uh, President, <clears throat> uh, Kiitoksia puheenjohtaja Maistat erittäin hyvistä selityksistä, mm, kun puhuitte rahoitustarpeista ja investoinnista. Samalla teidän kanssa siitä tarvitsemme uusia välineitä ja ehkä Barroso-bondit ovat hyvä ratkaisu, koska muussa tapauksessa me voi rahoittaa esimerkiksi näitä äh, eurooppalaisia liikennehankkeita tämän rahoitusnäkymissä. Tämä 10 T-projektit ovat vain 10 miljardia euroa, se ei todellakaan riitä, mutta minä tunnen tässä huolta sikäli, että tämä olisi tällaista bisnesvetosta toimintaa joka tapauksessa. Mitä korkeampi markkina-arvo projekteihin liittyy, sen suurempi arvo, ja sitten ne olisi myös tällaiset kannattavat hankkeet saisivat aseman ja suuret infrastruktuurihankkeet. Mutta miten sen tässä tapauksessa, tämä liittyy lähen, yhteenkuuluvaisuuteen sen lähentymiseen – politiikoissa, koska kuvitellaan, että projektiobligaatiot olisivat kiinnostavampia yksityisille investoijille, jos ajatellaan vaikka Itämertä, jotta voitaisiin antaa mahdollisuuksia liettualaisille tai vir- suomalaisille äh, näissä kaasuputkikysymyksissä, mikä hän silloin sitten kannatoi vaihtoehto. Nikolaus. Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin vain, että IPen esi- puheenjohtajan esitys oli hyvin mielenkiintoinen, mutta sen jälkeen alkoi keskustelu. Täällä on sanottu kaikkea tällaista, mikä liittyy 2020 tavoitteiden saavuttamiseen, mutta tässä pitäisi kyllä mielestäni kysyä sitä, miksi Lissabonin strategia ei onnistunut tässä mm, presidentillä oli oma ajatuksensa, mutta minä olen sitä samaa mieltä, eli pitää nyt kysyä, miksi strategia ei onnistunut. Minusta 2020 strategia tulee sekin epäonnistumaan, sillä se lähtee liikkeelle epäsosiaalisesta vakaussopimuksesta. Ja niin kuin tässä eh, sanottiin, pitäisi olla vielä tiukempia, pitäisi olla seuraamuksia ja niin poispäin. No, minun mielestäni tämä strategia tulee myös epäonnistumaan ei siksi, että tämä olisi löyhä tämä sopimus, vaan siksi, että sitä ei pystytä panemaan täytäntöön edes suurissa maissa nyt, kun kriisi tilanne vallitsee. Ja sitten toinen huomio. Me olemme nyt samaa mieltä tästä euromääräiset joukkovelkakirjan lainat, transaktiovero, no mikä siinä, mutta olisi kuitenkin parempi, että meillä olisi jotain vakaampaa, sellaista, joka vakauttaisi euroa niin että menisi suurempi yhteisön budjetti ja tärkeämpi rooli EKPlle. Ja sitten, en tiedä voitteko ehkä vastata minulle tähän konkreettiseen kysymykseen nyt, jos pankin tavoitteena on muiden muassa se, että vähennetään epätasa-arvoa kohesion lisäämisen kautta. No, keskittyykö pankki nyt enemmän heikompiin maihin. Ja sitten eräs asia, jota en ymmärtänyt. Te sanoitte, että ne investoinnit, jotka eivät tuota mitään, ovat epäonnistuneita. Mutta jos investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen, pidetäänkö tätäkin tuhlauksena? Ja sitten ajatellaan pankin roolia välittäjänä, erityisesti infrastruktuurihankkeissa. Voiko käydä niin, että kulut nousevat silloin, kun yksityinen taho tulee mukaan, eikä tule tuhlausta. Äh. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoitan, että puheenjohtajan maista ei ollut aikaa vasta kahteen kysymykseen, mitä tulee kotitaloussäästöjen käyttöönottoon ja pitkäaikaisvälisiin, pitkäaikaisiin investointeihin äh, eikä, eikä puhuttu näistä kiinteistökuplista. Ja sitten kohesiokysymys tietysti, josta äsken puhuttiin. Mittaan tässä eri tahojen vastuullisuutta tässä vaiheessa keskustelua. Kaikki muistavat painajaisena Lissabonin strategian epäonnistumisen, eikä kukaan voi sallia, että sama alkaa uudestaan tämän EIPn läsnäolo, rahoitustahto, se, että se kehittää näitä rahoitusvälineitä, niin tästä voi olla pelkästään iloinen. Mutta mutta se ei riitä ottaen huomioon se, mitä puheenjohtaja itse sanoi, mitä johtaja itse sanoi tässä alussa. Ja sitten tästä pitää vetää tietyt johtopäätökset ja se vaikuttaa muihin rinnakkaisiin keskusteluun, joita käydään. Ja rehellisesti sanottuna minä en halua nyt mitenkään junata tässä, mutta ei voida samalla sanoa, että Lissabonin strategia oli epäonnistuminen, vaikkakin siinä esitettiin kysymys koulutuksesta, tiedoista. Se oli tavallaan A ja O koko homman menestyksessä. Ja sitten huomioidaan ei EU-lukujen mukaista, koska EU ei laske yhteen kaikkia näitä panoksia, joista te äänestätte, kun toteutetaan Lissabonin strategiaa eilen ja tämän tällä hetkellä EU 2020-strategia. Nämä ovat OECD-lukuja, jotka kertovat teille, että kymmenen vuoden aikana, jotka edelsivät tätä kriisiä, puolet jäsenvaltioista vähensi budjettejaan koulutuksen puolesta ja kukaan ei puhu mistään sanktioista näiden maiden kohteen, jotka vähentävät omaa kykyään kilpailukykyään ja koko EUn kilpailukykyä. Siis eivät investoineet koulutukseen. Ja kehottaisin että tarkastamaan että kun ajatellaan lainsäädäntöä, jota on toteutettu pankkien kohdalla esimerkiksi ja vakuutusyhtiöiden kohdalla. Ja kun katsotaan, minkälaisia vaatimuksia esitetään vakavaraisuudesta, niin silloin sitten otetaan käyttöön näitä variantteja, jotka liittyvät vakavaraisuuteen vakavaraisuusvaatimuksiin. Mitä tulee sitten jäsenvaltioiden menoihin? Ainoat menot, jotka hyväksytään, joita voidaan arvottaa eri tavalla, joita katsotaan laadullisesti eri tavalla, ovat niitä menoja, joiden kautta voidaan pääomittaa eläkkeitä. Mielestäni tässä on aivan perustavaltainen keskustelu, jota meidän pitäisi käydä. Se koskee sitä tapaa, millä vakaussopimusta ollaan uudelleen muokkaamassa toisaalta, ja sitten se koskee seurauksia, joita tällä on rahoitusnäkymille, ja miten se siis vaikuttaa EU-talousarvioon tar- on uudella ohjelmakaudella. Sehän koskee teitä, se koskee meitä, ja jonka kohdalla puheenjohtaja Mestatilla on oma viestinsä annettavanaan, koska vipuvaikutuksesta te puhuitte, EU-politiikassa on yksi alue, jolla tämä on erittäin tehokasta, nimittäin kohesiopolitiikassa, koska mehän tiedämme, että Euroopan verojen, menojen hyväksyjä, hyväksynä tehokkain taho on alueet ja departementit ja alueiden tasolla vipuvaikutus, kun rahoitetaan pitkäaikaisia investointeja ja rahoitetaan lähentymistä. Tämä jatkossakin toimisi, niin se edellyttää, että neuvotellaan rahoitusnäkymistä – ja näitä keskustelua kuitenkin käydään muissa yhteyksissä. Vielä yksi lause lopuksi, jos sallitte. Kaikissa teidän jäsenvaltioissanne hallitukset käyvät teitä katsomassa ja kertovat teille, että kun otetaan huomioon sisäisiä, sisäiset budjettirajoitukset, niin emme voi hyväksyä sitä, että nostetaan EU-budjettiakaan. Se on